Bene, possiamo cominciare. Come al solito ricordo... No niin, aloitetaanpa. Muistutan siitä, että tämä kokous välitetään internetin kautta ja annan nyt teille ilmoitusasiana. Kerron teille eilisistä päätöksistä, esittelijöiden nimittämisestä, jotka tehtiin eilen koordinaattorien kokouksessa. Valtuuskunta Roomaan, siellä olen minä puheenjohtajana, EPPstä Mendes de Vigo, Traskowski, jälleen Grip e, ja Salotto. Sitten sosiaalidemokraatteista Guerrero, Martin ja Gualtieri. E, hän on kiintiön ulkopuolelta, koska häntä on valittu Italiasta. Daf Aldesta, Hefner Vihreistä ja Fedestä Messerschmitt. Sitten me olemme menossa Kööpenhaminaan Kööpenhaminassa on kaksi EPPn jäsentä, kaksi sosiaalidemokraattien jäsentä, yksi Alden jäsen ja kollega Söndergaard ja Messerschmidt, jotka ovat kiintiön ulkopuolelta, koska heidät on valittu Tanskasta. Me myös ehdottimme, että vuonna 2012 tehdään, ja nyt esitetään se pyyntö, vierailuja Irlantiin, Kyprokselle, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin, jossa tapaisimme kongressin. Lisäksi aiomme järjestää epävieraisen vierailun Karlsruen eh, sinne perustuslakituomioistuimeen mahdollisesti eh, jonain iltapäivänä eh, ryhmäkokouksen jälkeen tai Strasbourgin jälkeen niin, että tämä kokous voitaisiin järjestää muutamassa tunnissa samana päivänä, jolloin täysistunto päättyy. Sitten kuulemisista. Meillä on vielä mahdollisuuksia tehdä lisää pyyntöjä, mutta tähän mennessä on ehdotettu vain yhtä kuulemista EUn jäsen, kansalaisten osallistumismalleja malleja parempi demokraattisempaa Euroopan unionia varten. Ja muut pyynnöt ovat mahdollisia, jos tarvitaan muita kuulemisia ja jäsenet sellaisia ehdottavat. Sitten tarkastelimme näitä esittelijöitä. Edustaja Tarkovski käsittelee toimielinten välistä sopimusta, joka liittyy rahoitusnäkymiin 2014-2020 me tulimme siihen tulokseen, että vastuuvapausmenettelyä varten ei tarvita esittelijää, mitä tulee 50 artiklaan liittyvään pyyntöön. Ensimmäinen pyyntö on jo tehty ja minä olen siinä esittelijänä. Ja toinen samansisältöinen ehdotus tullaan tekemään. Lisäksi mitä tulee 117 artiklan työjärjestyksestä niin, ja sen tulkintaa, niin siitä on myöskin esitetty pyyntö sen käsittelystä tässä. kysymykset, joita käsiteltiin eilen koordinaattorin kokouksessa. Jos mitään ongelmia ei ole, niin sitten voimme mennä eteenpäin. Ja ymmärtääkseni eh, niin siirsimme tälle päivälle mietinnön, joka oli esityslistan kohdassa viisi, nimittäin Niin, eh, nimittäin Gurmain mietintö, mutta edustaja Gurmain ei ole täällä, joten voimme vielä siirtää sitä vähän eteenpäin. Sen sijaan pitää heti käsitellä eh, kysymystä, joka koskee jäsenten menettelysääntöjä. Kuten tiedätte, olemme käsitelleet tätä asiaa jo useaan otteeseen, eh, esimerkiksi viime kokouksessamme, mutta päätimme myös jatkaa keskustelua tässä kokouksessa. Minä mielelläni tekisin yhteenvedon siitä, mitä olen ja on jo sanottu aikaisemmin. Pyydän anteeksi, etsin täällä muistiinpanojani. Täällä ne ovat. No niin, kuten eh, tiedätte, kerron nyt lyhyesti oman kantani. Kuten tiedätte, eh, työryhmä on eh, valmistellut jäsenten säännöt. Tämä työryhmä on antanut puheenjohtajakokouksella tämän ehdotuksensa ja se on hyväksytty, mutta se pitää ottaa mukaan työjärjestykseen, koska me, käytännön säännöt ovat jo työjärjestyksen yksi liitteessä. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy ehdotukseni mukaan ei ainoastaan puut liittoa yksi liitteeseen, vaan myöskin itse työjärjestyksen joihinkin artikloihin 9, 32, 156 ja mahdollisesti myöskin 19 artiklan, riippuen siitä, millaisia ratkaisuja valitsemme. Tässä ensimmäinen asia. Toinen kysymys on se, että minun mielestäni ei riitä se, että korvataan liite 1, vaan lisäksi täytyy vähintäänkin muuttaa yhdeksän artiklaa, joka viittaa tähän liitteeseen. Tämä on ensimmäinen asia ja tämä on ainoastaan muodollinen kysymys. En usko, että siitä voidaan kovin paljon keskustelua. Sitten meillä on kaksi ongelmaa, jotka liittyvät ensinnäkin työjärjestyksen työryhmän suunnitelman menettelysäännön puutteisiin, puutteisiin, jotka löytyvät nykyisistä käytännössäännöistä. Esimerkiksi eh, se, että täy, täytyy rekisteröidä mahdolliset eh, määrärahat, joita annetaan interryhmille. Tämä on nyt jo olemassa nykyisissä säännöissä, mutta sitä ei ähm, toisteta näissä työryhmän luomissa menettelysäännöissä. Minun mielestäni on loogista, että sen, äh, se pidetään voimassa. En kuitenkaan pitäisi sitä täällä menettelysäännöissä, vaan ottaisin sen äh, työjärjestyksen kohtaan 32, jossa puhutaan interryhmistä. Toinen kysymys liittyy sanktioihin. Menettelysäännöissä puhutaan viidestä erilaisesta sanktiosta, jotka ovat samat, jotka löytyvät työjärjestyksen artiklasta 153 tai 156. Ne ovat siis aivan samat, mutta sitten lisätään vielä viides sanktio sanktio, nimittäin että esittelijältä viedään hänen mandaattinsa. Eli nyt työjärjestyksen siisteyden kannalta olisi parempi, ja tämä on minun ehdotukseni, että ei tässä, näissä menettelysäännöissä luetella näitä sanktioita, siis liitteessä yksi, vaan että viitataan tähän artiklaan 153. 153 on tämä artikla. Ja sitten pitäisi kuitenkin lisätä tuohon artiklaan tämä uusi sanktio. Tämä on ensimmäinen pikku ongelma, ellei sitten haluta öö, välttää tätä lisäystä, niin silloin eh, täytyy olla muuttamatta 19 artiklaa. 19 artiklassa puhutaan mandaatista ja nyt kun halutaan keskeyttää mandaatti, niin silloin täytyy noudattaa 19 artiklaa, mutta nykyisessä käytännössä no- säännössä ei ole tätä mahdollisuutta, että poistetaan esittelijältä hänen tehtävänsä. Ja täytyy siis tässä siis viitataan tähän 19 artiklaan, joka on hyvin Ähm, varovainen artikla. Siinä sanotaan, että mm, kokouksen täytyy kahden kolmasosan enemmistöllä antaa tämä päätös tehtäväksi täysistunnolle, joka jälleen kerran tekee enemmistöpäätöksen. Eli jos haluamme olla lisäämättä uutta määräystä, mitä tulee esittelijän tehtävän pois vetämiseen, niin silloin riittää, että 19 artiklaan lisätään kohta, että mandaattina pidetään myöskin esittelijän nimeämistä. mutta silloin täytyisi olla sama menettely kuin 19 artiklassa, eli määrä enemmistö puheenjohtajakokouksissa ja mä, äh, äh, tavallinen enemmistö täysistunnossa. Mitä tulee tähän uuteen sanktioon, niin näissä menettelysäännöissä sanotaan, että riittää, että puheenjohtaja välittää tämän puheenjohtajakokoukselle tämän kysymykseen, mutta siinä ei sanota, kuka siitä päättää joko siitä päättää puheenjohtajakokous, mutta työryhmän laatima teksti ei niin sano, tai sitten se, että se ylipäätänsä annetaan puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi, sisältää sen, että 19 artiklaa sovelletaan. Mutta mutta tämä teksti siis viittaa 19 artiklaan silloin, kun on kyse tehtävän päättämisestä, kun on kyse esimerkiksi puheenjohtajuudesta, varapuheenjohtajuudesta, puhemiehyydesta ja niin poispäin, mutta se ei viittaa siihen, kun on kyse esittelijän tehtävän keskeyttämisestä. Meidän täytyy nyt katsoa, mitä teemme. Minä olen tehnyt mietinnön, jossa yksinkertaistamisen takia sanotaan, että 19 artikla koskee myös esittelijän nimettämistä. Ja silloin siis noudatettaisiin 19 artiklan menettelyä myös, kun halutaan eh, viedä, eh, poistaa esittelijältä hänen tehtävänsä. Jot, Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä nyt käytetään liian raskasta menettelyä, kun on kyse siis valituista tehtävistä, niin silloin on oikein tämä 19 artiklan menettely, mutta esittelijöitä hän ei nimeä koko parlamentti, vaan ainoastaan valiokunta, ja silloin riittäisi, että valiokunnan puheenjohtaja viittäisi siis tämän asian valiokunnan käsiteltäväksi. No niin, sitten tämä teksti, jonka kokous meille on lähettänyt, niin sen me oikeastaan voimme hyväksyä sellaisena muutamin näihin pienin muutoksiin, joista nyt juuri äsken puhuin. Ja sitten vielä yksi kohta meidän täytyy tarkkaan määritellä, kuka päättää tästä uudesta sanktiosta. Mm. Tässä minun kantani. Sen jälkeen monet teistä ovat sen jälkeen puhuneet tästä asiasta, mutta minä nyt teet tästä mitään yhteenvetoa, koska te olette täällä ja voitte uudelleen puhua puheenvuoroa. Nyt ensin kollega Duff. And, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti olin samaa mieltä kanssanne siitä, miten uudelleen muotoillaan menettelysääntöä ja työjärjestystä. Minä esitin useita kommentteja jo aikaisemmin, kun me keskustelimme asiasta. Minä aion esittää useita tarkistuksia, jotta päästään selkeämpään tekstiin. Minun mielestäni työryhmän tulos ei ollut sellainen, vaikka töitä tehtiin kovasti usean kuukauden aikana. Minun mielestäni työ ei ollut kovinkaan hyvää, mutta sen tähden AFKO-valiokunta täällä onkin. Vain pari lisäseikkaa. Artikla 4, tarkistus 9. Minun mielestäni alakohta C. Siinä meidän täytyy tehdä hyvin selväksi se, että me puhumme säännöllisesti palkatuista toimista. Ja eessä taas puhutaan satunnaisesti sellaisista toimista, joista annetaan satunnainen palkkia. Jos olette samaa mieltä tästä tulkinnasta, niin minä esitän tarkistusta näihin. Ja sitten pidemmällä tässä artiklassa vielä puhutaan alakohdassa – H. Käsittääkseni siinä puhutaan invest- sijoitustuloista, eli osingoista tai koroista, joita maksetaan säästöistä, osakkeista, rahastoista. Meidän täytyy tehdä aivan selväksi tässä se. Ja sitten toinen kohta, jossa puhutaan siis säännöllisistä tuloista. Se on todella sekaannusta herättävä. Minun mielestäni siinä tulevat kyseeseen nämä sijoitustulot, jotka voivat olla säännöllisiä, mutta ne saattavat olla myös satunnaisia tai epäsäännöllisiä, niin kuin tiedämme. Osakkeet voivat mennä ylös tai alas. Meidän täytyy selkeyttää tätä asiaa tässä luonnoksessa. Ja sitten artikla 5. minä sanoisin tässä alussa toisen kohdan alussa sijoitustulot sen sijaan, että sanotaan säännölliset tulot. Ja sitten artikla 5, tarkistus 10. Me keskustelimme tästä viime kokouksessakin, mutta lisäisin vielä, että, että kysyisin, aikooko esittelijä antaa tarkistuksensa. Silloinhan otettiin esiin, että jos vietetään viiden tähden hotellissa yö, se saattaa maksaa 200 euroa ja enemmänkin. Sanommeko me tässä sitten, että jäsenet jäsenillä ei ole lupa hyväksyä majoituksen korvausta, jos menee puhumaan konferenssiin tai vastaavaan. Minun mielestäni tämä on ihan höpöä. Ja minä tosiaankin asettaisin kyseenalaiseksi sen, että onko se artiklassa 5 mitenkään vakavasti otettava etu ollenkaan. Tästä voitaisiin vetää muotoilu ehkä komission toimintasäännöistä, mutta parlamentin jäsenet eivät ole täytäntöönpano toimielimen jäseniä Pitäisikö meillä olla samat rajoitteet kuin komission jäsenillä? Ja sitten lopuksi vielä artikla 7 ja tarkistus 12. Käsittääkseni täällä lopussa tarvitaan uusi alakohta 6, jossa sanottaisiin, että tämä neuvoantava komitea julkaisee vuosikertomuksensa parlamentille. Niin kuin äh, sanotaan äh, puheenjohtajan äh, asiakirjoissa, jos me teen näin, silloin emme saa näistä tehtävistä suoraviivaisempia. Minun mielestäni tämä ei nyt ole suoraviivaista. Ja mielestäni on aivan tarpeen, että me toimimme sen mukaan, mikä on kokemus ja julkaisemme, sitten se julkaistaan parlamentille, mikä on oikea johtopäätös. Kiitos. Grazie, io volevo capire. Kiitoksia. En tiedä, ymmärsinkö nyt oikein edustaja Daffia, pyydän selvitystä. Kun puhutte tarkistuksesta yhdeksän, niin sanotte, että täytyy lisätä, jos oikein ymmärsin, myös viittaus äm, töihin, joita tehdään äh, satunnaisesti. Kohdassa E puhutaan jo muusta satunnaisesta toiminnasta, kirjoituskonferenssi, asiantuntijatehtävät, joten satunnaisuus on tässä ja mainittuna. Ehkä te tarkoititte jotain muuta. No, uh, uh the, the, the, the, the, there are, I think, three... Niin, tässä on käsittääkseni ainakin kolmen sorttisia tuloja, joita edustaja voi saada parlamentin palkan lisäksi. Ensimmäiseksi tulee kohta alakohta C, jossa tarkoitetaan varmastikin äh, säännöllistä palkallista toimintaa. koska eessä puhutaan satunnaisesta epäsäännöllisestä palkallisesta toiminnasta. Meidän täytyy nyt tehdä tämä ero aivan selväksi. Ja sitten kolmas alakohta Niin, tämä alakohta H. Jos puhutaan sijoitustuloista, siis pääomatuloista, säästöistä tai osingoista, haluan tämän vain tehdä selväksi, jos ymmärrän oikein, kun tätä luen, siinä tapauksessa meidän täytyy esittää tämä paljon selkeämmin kuin mitä tässä luonnoksessa on esitetty. Mutta jos minä olen tässä suhteessa väärässä, niin silloin minusta tämän koko artiklan merkitys tai sisältö on aika sekava. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollega Martinille. Thank you, President. I'll be... Kiitos puheenjohtaja. Kolme asiaa, jotka haluan ottaa esiin. Aloitan siitä, mistä Daf puhui tuossa lopussa tästä neuvontavasta komiteasta. Ehkä paljon myöhäistä nyt sitä muuttaa, mutta minulla on hieman ongelmia äh, tämän ajatuksen kohtaan, kohtaan että tämä tällainen neuvontava komitea antaa neuvoja jäsenille ja sitten myöhemmin mahdollisesti tuomioistuimelle, mikäli käytännössääntöjä on rikottu. Eli tämä on tavallaan kaksi eri asiaa. Mutta ehkäpä meidän nyt täytyy vain elää tämän kanssa. Tarkistus 12, 6 ja 4 meidän pitäisi tehdä selväksi se, että mikäli yksilö pyytää apua, se pitäisi tehdä luottamuksellisella tasolla täysin luottamuksellisesti, eikä se ole ristiriidassa sen kanssa, mitä herra Duff ehdotti liittyen tähän vuosittaiseen raporttiin, joka olisi enemmän tällaisella yleisellä tasolla, minkälaisia neuvoja on pyydetty, mutta ei kuka pyysi ja miksi. Mitä tulee sitten interryhmiin, ei mitään sitä vastaan, mitä te sanoitte. Onhan selvää, että tarkoitus on vahvistaa käytännössääntöjä. Ja tämä on ihan oikea asia ja korjata. Mitä tulee sitten näihin sanktioihin? Minäkin pidän tätä esittelijöistä hyvin hank- esittelijän esittämää hankalana. Ja te haluaisitte käyttää tähän sääntöä 19. Mikäli käyttäisimme 19 sillä tavalla kuin te esittelitte, mieluummin kuin että käytettäisiin kaksi kolmasosan enemmistöä täysistunnossa, niin ehkä olisi parempi lisätä tähän, että, että, että valiokunta voi ottaa pois esittelijyyden esittelijältä. Minusta meidän ei tule vähentää valiokuntien oikeuksia. Ja onhan mahdollista, että esittelijään on vaikuttanut ulkopuolisetkin tekijät. Eli nämä kolme huomiota. Muuten minä pidän hyvänä teidän lähestymistapaanne, puheenjohtaja. Kiitos. Koski. <clears throat> Just as Andrew, I was wondering about Article 5. Minäkin mietin tässä artiklaa 5, aivan kuten Andrew, koska aivan ilmeisestikin tässä on kyse siitä, miten yksityiskohtaisia me haluamme tässä olla. Ja Joskus tarvitaan joustoa ja minä olisin tyytyväinen tähän raportointiin. On käsittääkseni suuri ero, jos kutsutaan konferenssiin ja pääsee hotelliin asumaan siellä sen sijaan, että menee luksuslomalle. Miten tämä tulee sitten esiin menettelysäännössä. Ja sitten esimerkiksi 150 euron kirja konferenssista – jos me päätämme artiklasta 5 eh, niin, että pidetään nämä sellaisena, mitä siellä on. Meidän pitäisi heijastella komissiota tässä, mutta me eh, emme tarvitse tässä tapauksessa välttämättä eh, vuosittaista kertomusta. Minä tukisin tällaista ehdotusta ja tuemme myös tuota puheenjohtajan ehdotusta. Kiitos. No, ehkä ehm, Schöpflin, Schöpflin. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin vahvistaa sen, mitä muut ovat sanoneet ja tuen äh, kovasti sitä, mitä herra Duff, edustaja Tarkovski ja Martin sanoivat. Mutta olen silti sitä mieltä, että artikla 3 alaisena. Siellä pitäisi olla jonkinlainen aikajakso. Viime kerralla ehdotin, että neuvoantavan komitean pitäisi päättää 30 päivässä. Se ei saisi lykätä ja lykätä asiaa. Kyllä neuvoantavalla komitealla pitäisi olla jonkinlainen velvollisuus vastata. Ja minä itse eh, kannattaisin ennemminkin en vuosikertomusta, vaan tällaista jatkuvaa kirjaamista, koska ennakkotapauksia tulee syntymään, niin on tärkeää, että ne kirjataan ylös ja että jäsenet voivat tarkastella niitä milloin vain. Enkä usko, että neuvoantava komitea, jos se, on, se halutaan olevan legitiimi, voidaan nimittää, vaan se pitää valita. allora non ci sono altri interventi. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Otan huomioon, että täällä ollaan aika yksimielisiä minun mietinnöstäni. Niin nämä kommentit, joita te teitte, ne voisi laittaa tarkistuksiin, joita pyydän teitä, teiltä pyydän teidän niitä laativan, vaikka vaikka jotkut näistä ehdotuksista ovat varmasti oikein hyvin, niin minä en aio tehdä enää tarkistuksia. Aion ainoastaan puhua tästä esittelijän toimivaltuuden pois vetämisestä. Mutta jos te kirjaatte nämä ylös. Jotkut näistä huomioista ovat oikein hyvin, hyviä, mutta minä en niistä tarkistuksia tee. Te voitte tehdä niistä tarkistuksia ja sitten niitä on helpompi tarkastelle. 27. lokakuuta kello 12 on tarkistusten jätön määräaika. Mutta uskon, että keskustelu on nyt varsin pitkällä eikä ole vaikeaa siis noudattaa tätä määräaikaa. Sitten tämä asia estyslistalla on käsitelty ja voimme siirtyä Niin, sanoisin, että ennen äänestyksiä siirrymme Tarkovs, Tarkovskin mietintöön Kroatiasta ja annan hänelle puheenvuoron. Basically our task was, was to prepare... Minun tehtäväni oli siis laatia lausunto Kroatian liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi. Lausunto, koska vastuuvaliokunta on ulkoasioiden valiokunta. Se, mikä meidän tehtävämme on, on keskustella laajentumisprosessista. Tämä ei ole kuitenkaan lausunto, jos me puhumme laajentumisen filosofiasta, vaan tässä käsitellään erityisesti Kroatiaa. Tässä alussa pitäisi olla muuta kohtaa, joissa määritellään meidän näkemyksemme laajentumisesta sinällään. Päätin aloittaa positiivisista asioista. Me olemme aina keskustelleet tässä parlamentissa laajentumisesta ja siitä, että se on tosiasia. Minä olen vakuuttunut siitä, että laajentuminen, laajentuminen kulkee käsikädessä institutionaalisen uudistuksen kanssa ja toimii tavallaan katalysaattorina sille ja näille välttämättömille muutoksille, joita on tehtävä tähän perustuslailliseen järjestelmään. Joten se äh, itse asiassa ei vaikuta siihen, miten me toimimme, vaan se nimenomaan tämä laajentuminen auttaa meitä toimimaan. Ja Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen unionin äh, jatkolaajeminen on mahdollista ja hyvä unionin toiminta on turvattu. Sitten puhumme ratifiointimenettelystä. Muistutamme näistä kysymyksistä, jotka liittyvät taloudellisiin vaikutuksiin, joita laajentumisella on ja että ne on huomioitava. Otamme esiin myös Kroatiassa järjestettävän kansanäänestyksen ja asia, mikä on myös tärkeä, liittyy Euroopan parlamentin uuteen kokoonpanoon sitten, joka voidaan ratkaista tällä sopimuksella. Ja lopuksi eh, kehotamme jäsenvaltioita jatkamaan ratifiointimenettelyä eh, Kroatian liittymisen suhteen. Ja näin voimme sitten välttää tämän mahdollisen liittymispäivän viivästymistä. Me olemme siinä tilanteessa unionissa, että meidän on osoitettava, että me kykenemme eh, hoitamaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä unionille ja huolimatta ongelmista olemme avoimia uusille laajentumisille, varsinkin niiden maiden suuntaan, jotka ovat valmiita, jotka ovat vienneet neuvottelut päätökseen, kuten Kroatian tapauksessa on. Tämä on se viesti, joka tästä valiokunnasta ja koko parlamentista on ulospäin annettava. Tässäpä tämä esittely. Parlare l'onorevole Kiitoksia sitten edustaja Duff. Um, Puheenjohtaja, minä haluaisin äh, kysyä esittelijältä, milloin hän äh, uskoo, että äh, allekirjoitetaan Kroatian liittymissopimus. Ja toiseksi sitten kohta seitsemän. Siinä te sanotte, että ratifiointi sitä ei pitäisi sitoa ratifiointimenettelyihin Tsekin tai Irlannin pöytäkirjan osalta, mutta itse asiassa on olemassa poliittinen sopimus ja käsittääkseni jopa päätös Eurooppa-neuvostosta, että olisi tällainen yksittäinen, mutta paralleeli, rinnakkainen ratifiointiprosessi olemassa. Uskoisin, että meidän pitäisi heijastella tätä tässä tekstissä. Ainakin Euroopan neuvoston päätöstä. Ja ottaa esiin myös se, että eh, ehkä eh, nyt on eh, harmillinen ja tuu ylimääräinen vaikutus meillä Iranin ja Tsekin pöytäkirjoilla, mutta me teemme tästä vielä tietenkin useita mietintöjä. Kiitos. Edustaja Schöpflin. Thank you, Chair. Mine is... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kysyä kappaleesta seitsemän myöskin, kun tässä puhutaan muista ratifiointimenettelyistä, kenen toimesta ja missä yhteydessä. Puhutaanko tässä nyt kansallista parlamentista? Sitä pitäisi ehkä hiukan selkeyttää. Siinä kaikki. Altri mani alzate. Io... Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkä minä olin joka hajamielinen, pyydän anteeksi. Halusin kysyä, mikä on esittelijän mielipide eh, parlamentin kokoonpanosta Kroatian liittymisen jälkeen? Yes, I mean I... Niin, olen eh, samaa mieltä, että kohtaa seitsemän pitää selkeyttää. Hyvä, että kiinnititte niin tähän, koska yksi kysymys on se, että liittymiseen pitäisi tulla, liittyä ratifiointi prosessi myös maassa itsessään. Ja sitten toinen kysymys liittyen näihin kahteen lisäpöytäkirjaan. Ja, ja tässä tämä avainsana on viivytyksettä. Jair Schöplingen on oikeassa. Meidän täytyy nyt miettiä, miten tämä nyt kummasta tässä on kysymys. Meidän täytyy tehdä tämä selvemmäksi. Mitä tulee Kroatian sopimuksen allekirjoittamiseen, niin käsittääkseni Puolan puheenjohtajakauden tavoitteena on saada se allekirjoitettua tämän vuoden puolella. Siis Puolan puheenjohtajakauden aikana. Ja todennäköisesti tämä tavoite saavutetaan. Ja mitä tulee sitten parlamentin kokoonpanoon, on aika selvää se, mitä me haluamme kohdassa kuusi. Mutta mikäli eh, tähän halutaan selvennystä, niin voin toki analysoida ja katsoa, voidaanko tätä tehdä selvemmäksi, mutta jo tällaisena minusta tämä on hyvin selvä. Eli kaikkein tärkeintä on muotoilla uusiksi kohta seitsemän, ja teen sen mielelläni. Sono altri interventi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin menemme... Ai niin, anteeksi. Eli te olette nyt puhuneet ja nyt meidän täytyy sopia tarkistusietojen määräajasta. AFET-valiokunta äänestää tästä 14 marraskuuta ja siksi meidän täytyy lausunnostamme äänestää 24. lokakuuta, mikä tarkoittaa sitä, että tarkistusten jätön määräaika voisi olla torstaina 13. lokakuuta kello 12, jos tämä sopii esittelijälle, valmistelijalle ei vastustusta, Hyvä, siis 24. lokakuuta on äänestys, 13. lokakuuta kello 12 tarkistusten määräaika. Ja nyt ehdottaisin, että menemme jälleen Tsarkovskin mietintöön eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Olkaa hyvä as I remember... Niin äh, muistaakseni äh, Euroopan integraatiokursseilla yritimme määritellä integraatiota ja yksi paras määritelmistä oli se, että Euroopan integraatio on liikkuva kohde ja me olemme nähneet tämän talouden hallinnassa ja e, ohjausjaksossa. E, siellä on Beresin mietintö. Me olemme antaneet lausunnon tarkistuksia myös ja uusi mietintö onkin tällä välin tullut. Ja se on joiltakin osin merkittävästi erilainen, tai ei välttämättä sitä, mutta ainakin paljon yksityiskohtaisempi, kun puhutaan parlamentin ja neuvoston roolista. Ja meidän pitää tähän sitten ottaa kantaa. Meidän lausuntomme ja tarkistukset, joita esitettiin ja sitten äh, niistä muodostettiin äh, kompromissitarkistukset, äh, ne ovat edelleen olemassa, mutta ehkä niistä pitäisi tehdä spesifempejä, varsinkin kun puhutaan parlamentin roolista, koska siinä suhteessa on myös kehitetty veresimietintöä. Andrew mainisti eilen huolestuttavan asian. Sen Beresa esitti mietinnössään, joka koskee talouspoliittista ohjausjaksoa. Siinä puhutaan siitä, että perustettaisiin uusi alivaliokunta Ekon valiokunnan alle ja siihen tulisi pelkästään euroalueen jäseniä se herättää kysymyksiä. Ja meidän mielestämme tämä on sopimusten vastainen ja meidän pitäisi tällaista ajatuksista pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti, joten minä esitän kompromissitarkistukset koordinaattoreille ja yritämme sitten puuttua tähän liikkuvaan maaliin eli koko institutionaalinen puite tässä yhteydessä. Me esitämme sitten nämä kompromissitarkistukset vähän spesifimpeinä ja e, varsinkin Euroopan parlamentin roolin osalta. Mutta vielä pari muuta seikkaa, joihin pitäisi puuttua, jotka mainitsin, ja hoidamme nämä tarkistusten kautta niin, että meidän lausuntomme on, on päivitetty tämän muutetun mietinnön mukaiseksi. Ja käsittääkseni määräaika tarkistuksille lausunnossa on, sitä on pidennetty. Peter voi antaa tästä täsmennyksiä päivämäärien osalta, koska meidän täytyy tehdä aivan selväksi se, että tämä lausunto on nyt päivitetty ja sen mukainen, mitä Pervans Beres on esittänyt. Mi risulta che la scadenza per gli emendamenti era già, è già scaduta. Muistaakseni määräaika on jo ohi. Se olisi ollut 5. lokakuuta ilmeisesti. Meillä oli vain yksi tarkistus, jonka te teitte. En tiedä, voidaanko lisää kompromisseja tehdä, mutta määräaikahan oli jo, joten meidän pitäisi mennä äänestykseen 24. lokakuuta voidaksemme sitten osallistua tähän keskusteluun oikeaan aikaan. Mutta edustaja Gualtieri ja sitten Daf. Si, president. Niin, puheenjohtaja. Niin, ongelma on se, että me uudelleen avasimme tämän tarkistusten jätön määräajan, tai siis siirsimme sitä, ellei sitten muista väärin. Mutta me emme tehneet uusia tarkistuksia, koska uut mutta tekstiä ei saatu tähän tarkistuksen jätön määräaikaan mennessä, joten oli tarkoitus siis puuttua tähän tekstin laajennukseen. Nyt voimme toimia kahdella tavalla. Joko siirrämme uudelleen tarkistusten jätön määräaikaa tai sitten varjoesittelijänä teemme yhteistyötä kompromissitarkistusten suhteen niin, että voimme jollain tavoin huomioida tämän Beresin mietinnön laajentumisen. Sisällöstä haluan sanoa vain yhden asian. Tietenkin alivaliokunta on jotain muuta kuin se, että parlamentin jäsenet luokitellaan jotenkin heidän äänestysoikeutensa mukaan. Kuitenkin jos tarkasti luetaan 137 artikla, niin siitä käy ilmi, että täysistunnossa parlamentti voi äänestää kaikki ne jäsenineen asioista artiklasta 21 mukaisesti, siis talouspolitiikasta joista neuvosto on äänestynyt. Tämä on siis äh, sopimuksen tekemä ehdotus, eikä sinänsä ole mikään ongelma se, että neuvoston ja parlamentin välillä on jonkinlaista asymmetriaa. Tämä ö, äh, olisi argumentti tällaista alivaliokuntaa vastaan, joka koostaisi ainoastaan euroalueen jäsenistä mutta äh, kuuntelen myös kollega Tarkovskin ehdotusta siitä, että joko siis siirrämme tätä tarkistusjätön määräaikaa tai sitten teemme yhteistyötä kompromissitarkistusten suhteen. Kiitoksia. Edustaja Dar. Um, yes, I, I, I... Niin, menettelytapana tämä on hyvä idea. Hyvä ajatus, että esittelijä ja varjoesittelijät pyrkivät luonnostelemaan tällaisia konsensuskompromissitarkistuksia. Koskapa mietintö on hieman eh, muuttanut suuntaansa sen jälkeen, kun se kauan sitten käynnistettiin. Ja kysymyksessä on kuitenkin hyvin tärkeä, tärkeät eh, perustuslailliset kysymykset ja se on myös eh, tavallaan sitten ennakko tavallaan luo tämän ennakon, vaikkakin tämä on oma-aloitteinen mietintö. Mutta siinä on kysymys siitä, että miten parlamentti jatkossa aiheeseen suhtautuu ja, ja siitä on sitten vaikea palata takaisin. Lisäksi esittelijä pyrkii tässä antamaan mandaatin parlamentin puhemiehille, kun hän neuvottelee neuvoston kanssa valiokunnan päätöksestä. Eli Ekon valiokunta voi antaa mandaatin koko parlamentin puhemiehelle asioissa, jotka liittyvät taloudelliseen hallintoon. Tämä täytyy myös lopettaa. Ainoastaan täysistunto voi antaa mandaatin pään puhemiehelle. Edustaja Tarkovski, jos haluatte puheenvuoron. Lisäksi teidän täytyy kertoa meille, haluatteko siirtää tarkistusjätön määräaikaa, mutta siinä tapauksessa meidän täytyy siirtää se ihan lähiaikoihin 13. lokakuuta esimerkiksi ylihuomenna, tai sitten voidaanko tehdä yhteistyötä kompromissitarkistusten suhteen? Se oli hiukan se kannustaa aiheuttavaa tiettyjä ajatuksia, jotka liittyvät parlamentaarien välisiin foorumeihin ja konferensseihin, koska tätä on käsitelty uudessa mietinnössä, siinä ei ole ongelmia, koska me otamme kompromissitarkistukset sellaisena kuin ne ole, ovat ja muutamme niitä, mutta siellä on uusia kysymyksiä, tämä uusi alivaliokunta. Ja sitten täällä on kysymys esimerkiksi, että aivan suoraan sanoisin, että siinä ekon valiokunta menee vähän pitkälle, kun se sanoi, että Euroopan parlamentti ei ole eh, muuttanut rakennetaan Lissabonin sopimuksen myötä. Eh, tämä on eh, kyllä sellaista keskustelua, jota pitäisi käydä tässä valiokunnassa, eikä tässä pitäisi ekon valiokunnan antaa hyppiä varpaille, koska me tiedämme, miten arkaluontoinen kysymys tämä on, joten meidän pitää laatia siis uudet kompromissitarkistukset näiden tarkistusten pohjalta, joita ei koskaan ollut, mutta minä yritän tehdä tämän ja yritän valmistella sitten nämä uudet kompromissitarkistukset, että meillä on jotakin työpohjaa ja sitten keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa ja eh, te- teemme töitä näiden kompromissitarkistuksen eh, tarkistusten puitteissa. Totta kai eh, olen avoin keskustelulle, koska meillä on melko erikoiset olosuhteet. Tässä asiakirja on muuttunut vanhaksi, koska tekijät ovat jo eh, vaihtuneet tai eri tekijät ovat eh, muuttuneet. Ja tässä puututaan nyt sitten näihin Pervanche Beresin uusiin eh, esittämiin uusiin näkökohtiin. No, Edustaja Gualtieri, niin ihan lyhyesti. Hyvä, minä voin hyväksyä valmistelijan ehdottaman menettelytavan. Tietenkin, jos nousee esiin radikaalisti erilaisia mielipiteitä, ähm, täytyy antaa mahdollisuus valiokunnalla keskustella siitä, mutta uskon, että teemme hyvää yhteistyötä. Halusin vielä äh, käsitellä niitä asioita, jotka herra nosti esiin, äh, nämä tärkeät kysymykset Beresin mietinnössä, jotka koskevat toimielimellisiä kysymyksiä valiokunnan kollegojen pitäisi ymmärtää, kuinka tärkeää on, että meidän valiokuntamme jäsenet osallistuvat keskusteluun euroalueen hallinnosta, taloushallinnosta, koska se tärkeää, että me tekisimme eh, keskustelemaan samalla tavoin kuin talousasian valiokunnan jäsenet ja kyllä rajoitettaisiin aika paljon parlamentin roolia, jos ainoastaan reagoi toisten toimielinten ehdotukseen eikä täysin toteuta sopimuksen mukaista tehtävää, nimittäin kansalaisten suoraa edustustoa. Meidän täytyy siis suoraan aktiivisesti osallistua näin tärkeään keskusteluun. Siksipä uudelleen nostan esiin sen ehdotuksen, jota koordinaattorit eivät hyväksyneet, että valmisteltaisiin mietintö taloushallinnon institutionaalisista elementeistä, siis ainoastaan niistä, mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä tänne sopimusten mukaisesti, koska tätä asiaa kyllä käsitellään hyvin paljon lähikysy, lähiviikkoina ja olisi todella outoa, jos juuri meidän valiokuntamme ei käsittelisi tätä kysymystä. Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä aihe, mutta keskustelimme siitä eilen koordinaattorien kokouksessa ja tulimisen tulokseen, että on tarpeen, että nyt komissio tai neuvosto liikkuu, joten päätös oli, että vaadittaisiin, että valiokuntaan tulisi Barroso paikalle. Ja Barrosonhan on jo otettu yhteyttä, mutta jos joku haluaa puheenvuoropyynnön tämän Gualtierin ehdotuksen jälkeen, niin nyt olisi oikea hetki, mutta en näe täällä ketään, joka haluaisi puheenvuoroa. Äh, nyt ehkä edustaja Tarkovski. We have to... Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, meidän täytyy puuttua näihin äh, toimien kysymyksiin, jotka liittyvät taloudenhallintaan. Meidän täytyy keskustella Baroson kanssa ja sitten laatia mietintö, koska me haluamme puuttua näihin tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät ohjausjaksoakin. Mutta ehkä kompromissitarkistusten myötä päästään oikeaan suuntaan. Ja meidän täytyy kuitenkin hoidella tämä asia paljon laajemmin, mutta ensin täytyy kuunnella Barrosoa tästä kysymyksestä. Sen tähden hänet kutsutaankin. Tällainen sopimus saatiin eilen koordinaattorien kokouksessa. Kiitos. Edustaja Duff. Uh, I mean the coordinators... Koordinaattorit puhuivat tästä kauan ja hartaasti eilen. Ja me ymmärrämme, että tämä on tällainen niin kutsuttu federaalistinen, federaalinen hetki. Me tiedämme, että ei ole sopimusta neuvoston sisällä tai neuvoston ja komission kesken suunnitelmasta ottaa käyttöön jonkinlainen taloudellinen hallinto. Olettaisin, että ensi kevääseen mennessä järjestetään valmistelukunta uudestaan ja parlamentin täytyy sitten käyttää kaikki intellektuaalinen ja muu, muut voimansa tässä tapahtumassa. Toivon, että puheenjohtaja Barroso hyväksyy kutsun tulla valiokuntaamme mielipiteen vaihtoon sunnuntain 23. päivän kokouksen jälkeen. Ja mikäli ei saada sopimusta Barroson ja Van Rompäyn kesken siinä vaiheessa, sitä, mikä on sovelias suunta ja sopimusta itse prosessista, jolla me voimme saavuttaa nämä tavoitteet, silloin meidän pitäisi pyytää presidentti Rompaatet myös tänne, mutta luonnollisesti eri hetkinä. Onorevoli eh, Hefner. Edustaja Hefner. Ja in der Tat, äh, in diesem Punkt haben wir gestern Konsens erzielt. Niin tässä asiassa pääsimme eilen yhteisymmärrykseen, että esitämme tämän kutsun, toivomme, että mahdollisimman pian siihen vastataan ja sitten yhdessä ryhmä pian lisätoimenpiteisiin. Minä henkilökohtaisesti, ja sen eilen sanoinkin, äh, pidän kollega Gualtierin ehdotusta äh, tärkeänä, ettei vain odoteta ja reagoida, vaan että tässä tilanteessa parlamentin ja parlamentin perussopimusvaliokunnan pitäisi tehdä, luoda oma kuvansa ja osallistua keskusteluun. Siksipä tuen tätä tehtyä ehdotusta, mutta eilen koordinaattorin kokouksessa sille ei saatu enemmistöä. Mutta olen valmis keskustelemaan tästä uudelleen ja kiinnostunut keskustelemaan siitä uudelleen. Guerrero. Sí, gracias. Guerrero. Te puede que... Eh, kiitoksia. Eh, jotkut eh, valiokunnan jäsenet eivät ehkä ole riittävän tietoisia tästä kysymyksestä, jota nyt käsittelemme. Syyskuussa sosialistiryhmän koordinaattorin minä esitin oman ehdotukseni siitä, että Äh, aukkovaliokunta äh, selvittelisi omalaita mietinnön äh, siitä, mitkä ovat toimielinvaikutukset euroalueen hallinnan muutoksissa. Me keskustelimme muutamaan kertaan koordinaattorien kokouksessa ja tähän mennessä tätä ehdotusta ei täysin ole vielä hyväksytty, mutta minä voisin tulkita ja täällä on useita koordinaattoreita, jotka olivat eilen kokouksessa. Käsittääkseni eilinen kokous eh, siinä eh, yleishenki oli se, että hyväksyttäisiin, eh, että tällainen mietintö tehtäisiin, mutta vielä ei ole tullut sopiva hetki lähteä siihen. Ja tämä tämänpäiväinen keskustelu ja puheenvuorojen ja tapahtumien sisällöt tässä suhteessa, eh, myös se mihin Tsarskovski viittasi, eh, koko ajan odotetaan uusia ehdotuksia ja voimme tulla siihen johtopäätökseen, että meillä pitäisi tässä valiokunnassa olla valmiina jo tämän tyyppisiä ajatuksia, jotka eh, tulisivat tuohon omalaiteen mietintöön, niitä Eilen, kun tehtiin tällainen päätös, minä ehdottaisin, että seuraavassa koordinaattorien kokouksessa olisimme järkeviä eh, ja eh, katsoisimme kalenteria, ei pelkästään sisältöä. Eilen mietittiin eh, sisältöä, että pitää ajatella näitä aiheita, mutta emme ajatelleet järkevästi kalenteria ja tulevaisuudessa pitäisi miettiä myös kalenteria. Giusto, sì, prendo atto di questa osservazione, prego la segreteria di tenerne conto, ma anch'io personalmente... Otan huomioon tämän kommentin, mutta minä henkilökohtaisesti olen myös sitä mieltä, että tämä on tärkeä kysymys. Ongelma, jonka minä näen, on se, että jotta voidaan tehdä oma aloitemietintö, joka olisi tärkeä, koska parlamentti ei voi olla hiljaa näin tärkeästä asiasta, pitää olla ideoita ja ideoita varten pitää olla innoitu, kannustimia ja ehkä siksi olisi hyvä, että kuuntelisimme ensin Varosoa ja sillä tavoin voisi syntyä ideoita, jotka voisimme nostaa esiin tässä keskustelussa. Mutta eh, jos edustaja Gualtieri voisi kuunnella minua, niin eh, pohdin, että olisiko ehkä parempi ennen kuin päätämme tehdä tällaista äh, valikunta mietintöä, äh, olisi käydä keskustelua vapaasti täällä meidän äh, kesken. Ilman, että heti vaaditaan mietintöä, olisi hyvä, että kävisimme keskustelua, jotta ymmärtäisimme paremmin tämän asian. Mielestäni se olisi tarpeen. Olkaa hyvä. Niin, varmasti olisi hyvä keskustella vapaasti valiokunnassa tästä aiheesta, kuten olemme jo keskustelleet muistakin aiheista, koska tämä voisi osoittaa, että ehkä tämä parlamentti pystyy ilmaisemaan ajatuksia eikä sen välttämättä tarvitse odottaa, että Barroso tai Van Rompuy niitä sille ehdottaa. Mutta joka tapauksessa lopuksi halusin vain korostaa sitä, että riski, jonka minä näen, on se, että me teemme työtä, mutta meidän tehtävämme on tehdä lausunto Ekonin äh, mietintöön, joka käsittelee sitten äh, toimielimellisiä kysymyksiä. Vaikka äh, arvostankin kovasti talousasian valiokuntaa, mitä tulee mm, näiden talouskysymysten sisältöön, niin olen sitä mieltä, että kun on kyse toimijoiden kysymyksistä, niin se on meidän valiokuntamme toimivaltuuksissa. Eh, pelkään pahasti sitä, että kun olemme näin jälkijunassa, niin että kun tämä mietintö, joka hyväksytään ennen joulukuun mm, huippukokousta on Ekonin mietintö ja meidän tehtävämme on ainoastaan antaa lausunto, joka vielä perustuu vanhaan tekstiin, joka on sitten muutettu. Eli vaarana on se, että tämä valiokunnan rooli on hyvin marginaalinen aiheesta, joka on kuitenkin aivan selvästi meidän toimivaltuuksiin kuuluva. Ich glaube, dass sich die Konstruktionsschwächen des Euros Minusta tässä, kun katsotaan mitä tässä tapahtuu oiron ja, euron ja muiden kanssa päivittäin, niin eh, en usko, että eh, tässä nyt on kuitenkaan liikaa näitä ehdotuksia, millä tavalla tätä kriisiä hoidetaan. Meidän Euroopan parlamenttina toimielimenä pitäisi toimia niin kuin kollega Goltieri tässä ehdotti, eli käynnistäisimme tällaisen oma-aloitteisen mietinnön. Se on meidän velvollisuutemme tuoda esiin ajatuksia siitä, miten me ajattelemme sitä, että kuinka tästä päästään eteenpäin. En minä usko, että tämä on Faronpäin ja Baroson asia. Meidän täytyisi kuitenkin vahvistaa omaa työtämme ja huolehtia siitä, että tällä valiokunnalla on tärkeä asema tässä kysymyksessä ja että selkeästi tuomme esiin, mitkä meidän ajatuksemme ovat ja että Ekon valiokunta ei ole se, joka ottaa tämän päätöksen ja meidän ajatuksemme tulee vain liitteenä sinne jonnekin perään. Tämä on liian tärkeä asia. Ja sen vuoksi meidän täytyisi nyt käynnistää tämä työ ja toimia niin kuin kollega Kotieri ehdottaa. Honorable Scholz. Edustaja Scholz. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin eilen en ollut eilen koordinaattorin kokouksessa ähm, tietenkään, mutta minun mielestäni se, mistä me nyt keskustelemme, on todella perustavanlaatuinen kysymys. On kyse Euroopan unionin äh, tulevaisuuden kehityksen demokraattisesta seurannasta. Ja jos meillä on 27 jäsenvaltiossa kaikissa se tilanne, että kansalaiset ovat hyvin huolestuneita EUn tulevaisuudesta, niin silloin meidän tulisi ryhtyä toimintaan valiokuntana ja tuoda tällaista rakentavaa panosta keskusteluun kollega Gualtieri ja muut kollegat, jotka kannattivat tällaista valiokunta-aloista mietintöä ja sitä, että ryhtyisimme aktiivisesti tässä kysymyksessä. Haluaisin heitä tukea, koska tämä on erittäin tärkeä aspekti, joka myös osoittaa, että me ehkä perussopimusvaliokuntana, meidän ehkä pitäisi perusteellisemmin pohtia Euroopan unionin uusia haasteita eh, tulevaisuuteen katsoen, ehkä myös kysymyksiä, jotka saattavat syntyä vasta muutaman vuoden kuluttua, niin että eh, saadaan eh, käännettyä kelkka, mitä tulee kansalaisten mm, oikeuksien rapauttamiseen. Olisi tärkeää, että toimisimme valiokuntana. Nyt vielä kollega Daffi ja sitten meidän on lopetettava, koska meillä on äänestykset. I think we should... Puheenjohtaja, ensinnäkin minun mielestäni pitäisi ymmärtää, että ei ole minkäännäköistä vaaraa siinä, että parlamentti sivuutetaan täysin näissä kysymyksissä. Että se on se vain marginaalinen tekijä. Sopimusmuutokset joita tarvitaan ja joita, joista nyt keskustellaan, niihin vaaditaan tietenkin valmistelukunta. Parlamentti on voimakkaimmillaan siinä tilanteessa, kun menemme valmistelukuntaprosessiin. Minä pitäisin parempana sitä, että me lähestyisimme tätä valmistelua hyvin varovaisesti ja huolehtivaisesti ottaisimme huomioon konsultoiden eri osapuolet. Tämä Ekon valiokunnalle annettava ajatus, sinne pitäisi, sillähän on oma merkityksensä, että annetaan tietoja signaaleja. Kyse on lähinnä parlamentin kollegiaalisuudesta ja Euroopan unionin kohesiosta, mutta suurin osa työstä, kun laaditaan uskottavaa, kestävää, demokraattista talouden hallintaa, se on paljon laajempi kuin tämän valiokunnan toimivaltuudet. Minä muistuttaisin teitä siitä, että meidän pitää olla, meidän pitää saada aikaan mahdollisimman laaja konsensus ja puolueiden ylittävä sopimus perussopimusmuutoksista, joita hyväksytään. Mitä eh, tuli tähän niin sanottuun sixpackiin, oli aivan selvää, että talouden hallinnan eh, puolueet eh, ylittävä konsensus, sitä ei ole olemassa. Minä olisin tyytyväinen siihen hengen muutoksen sosialistiryhmässä. Jos tällaista tapahtuu, niin sitten suhtautuisin luottavaisemmin siihen, että tämä valiokunta voi valmistella maaperää merkittäville panoksille, joita annetaan valmistelukuntaan. Abbiamo già superato di 20 minuti. No niin, me olemme nyt jo ylittäneet aikataulun 20 minuutilla, mutta en voi sanoa ei kollega Hefnerille, joten pyytäisin kuitenkin, että puhutte lyhyesti. Niin, exactly. Niin minä pyysin puheenvuoroa ennen kuin sanoitte, että päätätte keskustelun ihan lyhyesti. Se, mitä minä en ymmärrä, on, eihän mehän ole edes käynyt tätä keskustelua vielä täällä valiokunnassa, mutta olemme yksimielisiä siitä, että tämä keskustelu ei ole Eh, enää mikään keskustelu pelkästään taloudellisista ja rahoitusmarkkinoihin liittyvistä välineistä, vaan tämä on keskustelu unionin tulevaisuudesta, eh, oikeista mm, toimielimellisistä menettelyistä, eh, siitä mitä täytyy tehdä ja siksi haluan vielä korostaa sitä, että minun mielestäni on eri, ensiarvoisen tärkeää, että parlamentti ryhtyy proaktiiviseksi eikä vain odota ehdotuksia. Eli niissä asioissa, joissa olemme yksimielisiä, niitä on ehkä vähän, mutta niissä asioissa, missä olemme yksimielisiä, ne meidän tulisi kirjata ylös ja mietinnöllä puuttua aktiivisesti tähän keskusteluun. Tämä Andrew Duffin huoli, että hän epäilee, että pääsemme yhteiseen tulokseen, niin sehän näem, senhän näemme sitten lopuksi, jos nyt ryhdymme tällaista mietintöä laatimaan, niin sitten voimme vihdoinkin keskustella tästä asiasta valiokunnassa. Sitten voimme katsoa, että pääsemmekö yhteisymmärrykseen asiasta. Jos emme pääse, niin sitten mietinnöstä ei äänestetä. Kyllähän me voimme venyttää aikataulua vaikka kuinka paljon, jos haluamme, mutta jos emme edes aloita tällaisen mietinnön laatimista ja keskustelua täällä valiokunnassa, niin sitten emme kyllä toimi kansalaisten antaman tehtävän mukaisesti. Solo volevo dire che prendo atto che l'onorevole disposto a dare il suo consenso solo Otan huomioon, että että kollega Duff on valmis hyväksymään tämän aina, jos etukäteen ollaan jo samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä siihen mietintöön kirjoitetaan. Minun mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia parlamentissa. No niin, minä ehdotan, että siirrämme tämän asian vielä kerran koordinaattoreiden kokouksen käsiteltäväksi, vaikka eilen siitä jo keskustelimmekin, myös koska meillä on tällainen kompromissiehdotus siitä, että käydään avointa keskustelua meidän kesken ja myös sen takia, että täällä kovasti nyt on vaadittu tätä. Joten e, siirrämme tämän asian seuraavan koordinaattorin kokouksen käsiteltäväksi. Enempää emme voi varmaankaan tehdä. Nyt menemme äänestyksiin. Ensin meidän täytyy äänestää edustaja Martinin mietinnöstä. Teillä on jo kaikki tarkistukset. Voimme aloittaa äänestyksen. Äänestämme tar- suullisesta tar- tarkistuksesta artiklaan 1 Andrew Duffilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty melkein yksimielisesti. Seuraavaksi kompromissitarkistus A esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Sitten menemme meidän ei tarvitse äänestää seuraavasta, koska se raukeaa. Ja sitten menemme kompromissitarkistukseen B puolesta vastaan tyhjää Kompromissitarkistus B on hyväksytty ja siksi voimme siirtyä tarkistukseen 6. Viilandilta puolesta. Vastaan. hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän Viilandilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan Viilandilta. Se on jo kompromissi Aan kattama, eli menemme tarkistuksen yhdeksän Viilandilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 11 Viilandilta puolesta vastaan. Yksi vastaan ääni tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 12 Viilandilta, mutta siinä on suullinen tarkistus esittelijältä, joka haluaa sanoa jotain. Olkaa hyvä. Yeah, sorry, it's my mistake, but... Anteeksi, oma virheeni. Olen samaa mieltä eh, Viilandin kanssa, että sinne laitetaan sana mei, ei tämä shall. Yes, yes. Mm-hmm. Ha chiesto No, possiamo votare? Sì. No, no, okay. No, votare? Sì, chi è... Voimmeko äänestää? Hyvä on puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus C esittelijältä puolesta vastaan. Yhdeksän vastaan yhdeksän, joten hylätty. Tarkistus 13 viilantilta puolesta vastaan. Kymmenen vastaan kahdeksan hyväksytty. Sitten voimme mennä tarkistukseen 14 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 15 Viilandilta puolesta. Vastaan. hyväksytty. 9 vastaan 8. 16 rankerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 Foxilta. Se on ainoastaan kielellinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus D esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus E, jossa on pyydetty kohta kohdalta äänestystä, mutta siitä onkin luovuttu, joten yksi äänestys vain puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 22 Foxilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 Foxilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus F artiklasta 16 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 26 Viilandilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Viilandilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus G puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30, jos joka on Viilandilta ja siinä on esittelijä suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, jossa on esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Janna kulta Ase onkin jo kompromissitarkistuksella E katettu, joten meillä on vielä tarkistus kolme jäätteenmäeltä, jossa on myös esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt meidän täytyy ainoastaan äänestää loppuäänestyksestä, äh, tästä näin muutetusta päätöslauselmaluonnoksesta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Martinille. Tämä oli varsin tärkeä mietintö, joten todella onnittelut. Sitten menemme äänestykseen. Edustaja Jätemäen lausunnosta Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen muuttaminen. Meillä on kaksi tarkistusta. Ensimmäinen on ainoastaan kielellinen. Se voi hyväksyä ilman äänestystä, ymmärtääkseni. Ja toinen tarkistus on tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten olemmekin päättäneet äänestykset. Joten nyt annamme puheenvuoron Get Niente, posso subito dare la parola? No niin, voin heti antaa puheenvuoron varapuheenjohtaja Zita Gurmaille, joka esittelee meille hänen lausuntoluonnoksensa. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Vetoomusvaliokunta laatii mietintöä kansalaisten oikeuksista ja meidän täytyy antaa lausunto. Edustaja Gurma. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun luin komission viimeisimmän raportin EU-kansalaisuudesta ja erityisesti sen esteitä, esteistä niin yksi asia oli hyvin selvä minulle. Ja tämä ei varmastikaan ole mikään hämmästys meille. Eli kansalaisuudessa on paljon haasteita. EU-kansalaisuus merkitsee minulle sitä, että kuka tahansa Euroopan kansalainen riippumatta hänen kansallisuudestaan, häntä koskevat samat äh, sopimukset ja häntä koskee ylipäätään samat lähtökohdat Lissabonin sopimuksen äh, voimaan astuminen vahvistaa myös EU-kansalaisuutta, mutta sen, äh, siihen liittyy oikeuksia. Esimerkiksi perusoikeuskirjassa, joka on laillisesti sitova, siihen on määritelty EU-kansalaisten oikeudet. Näihin oikeuksiin, jotka on määritelty eu lainsäädännössä, siinä on silti suuri kuilu käytännön lain käytännössä, varsinkin rajat ylittävissä tilanteessa, sen me kaikki tiedämme. Koko tämä asia on paperilla ihan mukava, mutta näitä asioita on kunnioitettava myös käytännössä. Tehtävä ei ole helppo ollenkaan. Miten voimme mahdollistaa sen, että noin 500 miljoonaa kansalaista 27, 27 jäsenvaltiossa todellakin saisi kokea ne edut, mitä EUn kansalaisuudesta heille on heidän arkielämässään? Hyvät kollegat, kun laadin tätä lausuntoa ja pitäen mielessä meidän valiokuntamme sitoumukset äh, ja äh, toimivaltuudet. Lähdin äh, tavallaan kahdelta suunnalta. Ensinnäkin kansalaisten täytyy olla tietoisia omasta oikeuksista. Tämä on ihan tällainen perusvaatimus. Mitä tulee esimerkiksi äänioikeuteen, he tarvitsevat lisää informaatiota, mutta heistä täytyy myös tuntua siltä, että he haluavat osallistua. Me emme voi pakottaa heitä vaan tämän täytyy tulla kansan sisältä. Ja osallistuminen vaatii mielenkiintoa ja toisinpäin. Ja yritin ottaa mukaan nämä kaksi linjausta mukaan. Ja sitten kun puhutaan informaatiosta, meidän täytyy kattaa monia alueita. Vaaditaan ymmärrettä riittävää informaatiota monilta tahoilta, EUn toimielimiltä ja jäsenvaltioilta. Monissa tilanteissa tätä on tulkittava, analysoitava ja transliteroitava kansalaisille. Ja tämä koskee nimenomaan meitä poliittisina puolueina, kansalaisjärjestöjä ja muita. Niillä voi olla hyvin tärkeä rooli tässä. Ja luonnollisesti he tarvitsevat tähän myös äh, sitten välineet. Informaatio voi merkitä äh, kampanjoita, 2013 voisi olla hyvä vuosi, kun on 2013 on Euroopan kansalaisten vuosi. Ja samoin kun valmistellaan seuraavia Eurooppa-vaaleja. Ja tätä kautta voidaan antaa enemmän informaatiota kansalaisille. On niin paljon hienoja asioita, että EU:ssa on saavutettu ja ne, niiden täytyisi näkyä enemmän. EUn demokraattinen oikeutus on myös tärkeää. Tämä osallistuminen voi olla monimuotoista. Ensinnäkin äh, äänestäminen ja ehdokkaaksi asettuminen Euroopan parlamenttivaareissa. Ja muistuttaisin, että hyvin monet eivät äänestäneet 2009. Me tiedämme, että tämä ei toimi välttämättä oikein hyvin. Hyvin harvat ihmiset äh, ottavat aikaa ja käyvät äänestämässä Eurooppa-vaaleissa. Ja vielä vähemmän, jos katselemme ihmisiä, jotka asuvat kotimaansa ulkopuolella. Olen iloinen, että tämä asia otettiin esiin kirjallisissa kysymyksissä liittyen nimenomaan vaalioikeuteen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että voimme lisätä äänestä äänestäjien äänestysvilkkautta. Myös Euroopan parlamentti vaalien pitäisi olla samanaikaisesti joka paikassa. Mutta kun puhun osallistumisesta, niin te varmasti kaikki odotatte minun mainitsevan myös sen, että Lissabonin sopimus täydentää kansalaisoikeuksia uusilla lailla ja kaikki olivat mukana valmistelemassa Euroopan kansalaisen aloitetta. Olen hyvin iloinen, että Gerard on täällä paikalla. Me olemme tehneet oman työmme. Nyt on jäsenvaltioiden tehtävä hoitaa kaikki nämä käytännön ja hallinnon järjestelyt, jotka ovat välttämättömiä niin, että kansalaiset voivat osallistua tehokkaammin meidän unionimme demokraattiseen elämään. Sen lisäksi meidän täytyy käyttää hyväksemme olemassa oleva aika, jotta voimme edistää tätä uutta demokratian välinettä. Tässäpä suurin piirtein se, mitä minä halusin kertoa ja, ja odotan teiltä hienoja uusia ajatuksia. Kiitos kollega. Onorevole Grippe. Ah, niin sitten puheenvuoro, joka hyvä. Le president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää lämpimästä lämpimästi sitä Gurmaita tästä eh, luonnoksesta. Erittäin kansalaisystävällinen, eh, sanoisin näin. Minun mielestäni tässä lausunnossa esitetään hyvät kysymykset ja kommentit. Me juuri otimme, olemme käsitelleet Euroopan kansalaisuutta ja eh, olemme mukana tässä aloitteessa, joten minä äh, ottaisin esiin Alain Lamassuurin 2008 äh, vuonna. Hän jo äh, kesäkuussa 2008 esitti Ranskassa hyvin selkeän katsauksen Euroopan kansalaisuudesta. Siinä analysoitiin hyvin kattavasti, hienojakoisesti kaikkia esteitä, kaikkia ongelmia e- haittoja, joita on Euroopan kansalaisuuden edellä. Erittäin ennakoivasti hän otti nämä esiin, eli paljon työtä on tehty jo näiden asioiden parissa. Me voimme todeta myöskin, että Euroopan kansalaisuus ei, siihen ei todellakaan kansalaiset eivät tunne kuuluvansa vielä tähänkään mennessä. Tässä pitäisi toimia kansalaisten kanssa, ei heistä huolimatta, ei heidän takiaan tai he eivät saisi olla pelkästään katselijoita tässä. Tässä me voimme parlamenttivaliokunnassa tehdä tämän puolesta työtä, olipa sitten tämä valiokunta tai sitten yhtenäismarkkinat, josta esitti myös komission jäsen Barnier tiettyjä käytännön esteiden poistamisia, jotta annetaan uudelleen luottamusta yhtenäismarkkinoille. Ja minä haluaisin Aivan kuten esittelijäkin sanoi, haluaisin painottaa oikeuksia ja velvollisuuksia, joita Euroopan kansalaisilla on, ja meidän pitäisi myös tuoda hiukan lisää selkeyttä ajatellen kansalaisiamme ja heidän oikeuksiaan, joita heillä on. Ehkäpä tähän tarvitaan voimakkaat symbolit, ja olen tässä samaa mieltä Äh, että tarvitaan yhteinen vaalipäivämäärä parlamenttivaal, Euroopan parlamentin vaaleihin, jotta saadaan aikaan voimakkaat symbolit, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunne, tunnetta Euroopan kansalaisten piirissä. Painottaisin myös sitä äh, roolia, joka äh, Euroopan puolueilla on, ja tästä asiasta on tehtykin mietintö tässä pitää meidän painottaa myös säätiöitä, joilla on Euroopan rahastoja, joilla on merkittävä rooli. Myös kansalliset puolueet, jotka ovat kansalaisten kanssa suorassa yhteydessä. Niidenkin pitäisi todellakin olla täysin tietoisia siitä, että Euroopan kansalaisuus on osittain myös heidän toimivaltuuksissaan. Ja tähän liittyy myös koulutus kysymykset, että heidän aktivistejaan voidaan kouluttaa näistä Eurooppa-kysymyksistä, Euroopan kansalaisuuskysymyksistä. Tietenkin äh, olen äh, valmistelijan kanssa samoilla linjoilla EU, eurooppalaista kansalaisaloitteesta ja meidän täytyy antaa nyt viesti jäsenvaltioille ja meidän pitää jäsenvaltioissa myös herättää kiinnostusta siihen, että lähdetään toimimaan tässä asiassa, jotta kansalaiset saavat sen paikan, joka heillä pitää ollakin jo ensi keväänä. Haluaisin tässä yhteydessä puuttua yhteen kohtaan, jota valmistelija käsittelee kyse on siitä, että annetaan äänioikeus alueellisissa vaaleissa jäsenvaltioissa eh, tai sellaisiin vaaleihin, joissa on eh, lainsäädäntövaltaa. Olen eh, suhtaudun tähän aika varauksella, koska tässä on asia, jota pitää käsitellä hyvin varovaisesti, varsinkin kun mietitään erilaisia perustuslaillisia oikeuksia, joita on eri jäsenvaltioissa. Niinpä meidän mielestämme tämä on hiukan ennenaikaista, että tulisi äänioikeus kaikille Euroopan unionin kansalaisille näissä alueellisissa vaaleissa. Meidän pitää lisätä vaaliaktiivisuutta kaiken kaikkiaan EUn vaaleissa, parlamentin lisätä kansalaisten osallistumista myös niiden kansalaisten, jotka ovat eri maassa kuin omassa jäsenvaltiossaan. Ja eh, siinä on jo merkittävä tehtävä eh, ennen kuin lähdetään siihen, että annetaan lisäoikeuksia. Tässä siis eh, olen hiukan eri mieltä. Lopuksi vielä siitä, miten tärkeää on löytää kaikki mahdolliset reitit, joilla kerrotaan kansalaisille heidän oikeuksistaan ja uusi teknologia, nämä portaalit, joita on käytössä ja puolueet ovat tässä tärkeimpinä toimijoina. Me olemme kaikki pahoillamme siitä, että viestintävälineissä EU ja EUn e työ parlamentti varsinkin, jos kansalaiset ovat tietoisia siitä vaikutuksesta, joka on Euroopan unionin toiminnalla heidän jokapäiväiseen elämäänsä sillä tavoin hekin kiinnostuvat enemmän Eurooppa-aiheista ja tuntevat kuuluvansa, kuuluvansa paremmin Eurooppaan ja tästä herää myös Euroopan kansalaisuusajatus, Euroopan unionin kansalaisuus ja tässä voidaan tehdä todellakin tiedotusvälineiden parissa työtä ja mietin tässä myös Erasmus-ohjelmaa ja muita ohjelmia, jotka hyödyttävät seuraavaa sukupolvea. Ja siinä tärkeää on rahoitus myös se ne hyödyttää erilaisia humanitaarisia hankkeita. Tässä on sukupolvien välinen kuilu ja tällä tavoin EU voisi edesauttaa näiden äh, mahdollisuuksien tunnustamisessa ja tiedostamisessa. Minä tiedän, että tämä aihe on äh, nyt sellainen, että sitä pitää käsitellä varovaisesti, mutta ehkä me voisimme kannustaa jäsenvaltioita kehittämään äh, eurooppalaista kansalaisuuskoulutusta. Ei kyse ole mistään propagandasta joissain jäsenvaltioissa se voitaisiin nähdä aika ikävällä tavalla, mutta olisi kansalaisuusmoduleita, Euroopan kansalaisuusmoduleita esimerkiksi nykyisissä kouluaineissa jo tai koulukirjoissa – kiinnitettäisiin kuitenkin huomiota siihen, että tunnetaan riittävästi eurooppalaista historiaa, mutta tällä tavoin voisimme kouluttaa tulevia Euroopan kansalaisia. Tällä tavoin koulutus, kansala- Euroopan kansalaisuuskoulutus voisi alkaa jo hyvin nuorena. Kiitän vielä valmistelijaa tästä työstä ja minä toivon todellakin, että me voimme jatkaa tätä näkemysten vaihtoa tarkistusten muodossa. Kiitoksia puheenvuorostanne, joka oli niin kattava ja laaja. Ja nyt edustaja Duff. Thank the... Haluaisin kiittää edustaja Kurmaita tästä lausunnosta. Se on kohtuullisen pitkä. Oletin, että meillä on tietyt rajoitukset, joita pitää kunnioittaa liittyen lausuntojen pituuteen. tiedätte, minä en ole suuri fani tämän euro, yhteiseurooppalaisen äh, suden tällaisen kannattaja. Minä itse asiassa pelkään koko ajatusta ja sen vuoksi tämä kohta neljä ei oikein minua äh, niin kiinnosta. Ja muistuttaisin tässä minun omasta mietinnöstäni, josta puhuttiin valiokunnassa. Minusta on tärkeää, että olemme johdonmukaisia siitä, mitä me sanomme vaaleista. Tässä lausunnossa ja minun mietinnössäni. esimerkiksi kohdassa yhdeksän. En ole oikein varma, että on tärkeää se, että komissio yrittäisi estää ihmisiä äänestämästä. Päinvastoin. Minusta komission ja poliittisten puolueiden komission pitäisi samoin kuin poliittisten puolueiden kannustaa ihmisiä äänestämään. Niin, eikä nyt sitten takertua siihen, että onko ihmisillä energiaa äänestää kaksi kertaa vai ei. Se olkoon heidän oman tunnon asiansa. Mutta ei sen pitäisi olla meille mikään merkittävä ongelma. Mielestäni on myös hieman vaikea ymmärtää kohtaa kuusi, jos ainakin englanninkielisessä versiossa sanotaan, että, että yhä useammat ähm, eivät enää rekisteröidy äänestäjiksi. Mitähän, mitä esittelijä tarkoittaa tällä? Ja sitten mitä tulee kansallisiin parlamenttivaaleihin, joka oli kirjallisen kysymykseni aiheena komissiolle. Mielestäni meidän pitäisi saada lausunto tästä Euroopan kansalaisuuden laadusta. Ihmiset kyseenalaistavat ja kysyvät, mitä tämä tarkoittaa, jos he eivät voi äänestää kansallisissa parlamenttivaaleissa. Ja vaikkakin tämä nyt on perustamissopimuksen ulkopuolella, niin ainakin meidän pitäisi tuoda se esiin. ja löytää uudet keinot hoitaa tämmöisiä ongelmia. Mutta tämän lisäksi tämä on ihan ok. Grazie, onorevole Hefner. Kiitoksia, edustaja Hefner. Ja herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset. Ja sydämelliset kiitokset sitä Gurmaille tästä lausunnosta jota voin tukea, äh, mitä tulee sen peruslinjoihin ja minun mielestä siinä nostetaan esiin tärkeimmät asiat. Siksi äh, puhunkin ihan lyhyesti, koska ei minulla ole paljon lisättävää. Haluan vain hiukan kärjistää yhtä kysymystä, koska te aivan oikein puhutte siitä, että ihmiset, jotka muuttavat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, niin heille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua siellä aluevaaleihin, eikö olisi mahdollista myös kansallisissa vaaleissa äänestää. Minun mielestäni ajatus eurooppalaisesta kansalaisuudesta ei, on sellainen, että ei voida oikeastaan hyväksyä enää sitä, että kun ihminen muuttaa yhdestä maasta toiseen, niin menettää ikään kuin tai jättää kotiin ikään kuin äänioikeutensa. Siksi meidän pitäisi sopia siitä, että sen jälkeen kun on tietyn ajan asunut jossain maassa, niin sitten pitäisi olla oikeus myös äänestää kansallisissa vaaleissa tuossa maassa. Tiedän, että joudumme konfliktiin kansallisten oikeuksien kanssa, mutta kyllä me mielestämme voisimme ainakin keskustella tästä. Sen ei tarvitse nousta nyt esiin tässä lausunnossa, mutta meidän tulisi keskustella tästä. Vaalioikeus on, äänioikeus on kansalaisen kuningasoikeus, se on äh, ainoa tapa, jolla kansalainen voi todella vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Ja se tosiseikka, että tällaisissa tapauksissa sitä ei voida hyödyttää riittävällä tavalla, niin se ei mielestäni ole pitkällä tähtäimellä kestävää. Ja muutenkaan meidän ei tule sulkea silmiämme, vaikka hyvin paljon edistystä on tapahtunut niin usein puuttuu tietoa siitä, mitä kaikkea on, on olemassa, mutta kun me puhumme kansalaisuudesta, niin me emme saa sulkea silmiämme siltä tosiseikalta, että kansalaisten näkökulmasta luottamus toimielimiin hupenee jatkuvasti ja myöskin tunne siitä, että voi osallistua – erityisesti mitä nyt on tapahtunut rahoitusmarkkinoilla ja millaisia toimenpiteitä sitä vastaan on tehty, niin tässä yhteydessä ei ainakaan ole kansalaisille annetusta vaikutelmaa, että toimitaan heidän nimissään ja että heillä on vaikutusvaltaa. Joten vaikka olemme paljon saavuttaneet, niin meidän täytyy olla tietoisia siitä, että demokratia Euroopan unionissa on vasta alussa, eikä laisinkaan loppuvaiheessa ja meidän täytyy vielä useita toimenpiteitä tehdä. Puhuitte aivan oikein eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Se on tärkeää, että siitä tulee menestys. Vielä se ei ole varmaa. Se riippuu esimerkiksi myöskin infrastruktuurista tälle uudelle välineelle ja monista muista asioista. Mehän vedämme kaikki tässä yhtä köyttä ja meillä on myös yhteisvastuu varmistaa, että tästä tulee toimiva väline kansalaisille ja myös menestys. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia, edustaja Hefner. Edustaja Schöpflin. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Let me begin by, uh... Niin aluksi kiinnittäisin huomiota kohtaan kuusi, kun puhutaan eh, äänestysvilkkauden hidastumisesta tai laskemisesta, siinä ollaan oikeassa, mutta jos katsotaan yleisesti tätä ongelmaa, niin jossakin määrin tämä pätee kaikkiin vaaleihin. Ja tämä selitys menee vielä pidemmälle, kun ajatellaan, että mitä tehdään. Siellä on paljon poliittisia toimijoita, esimerkiksi kansalaisyhteiskunta ja sitten talouden tekijöitä, globalisaatio siellä ei ole mitään poliittista valvontaa ja siinä mielessä ehkä eh, sanoisin, että eh, jossakin määrin kaikissa vaaleissa on nämä samantyyppisiä ongelmia ja meidän pitäisi tämä pitää mielessä silloin, kun kritisoimme äänestäjiä, jotka eivät riittävän vilkkaasti äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa. Olen samaa mieltä siitä, että nämä luvut ovat aika alhaisia, mutta täytyy katsoa myös kansallisia lukuja tässä – ja sitten toinen kysymys, kohta kymmenen. En ole aivan selvillä siitä, mitä tämä oikein tarkoittaa. tarkoittaa. Kyseisillä alueilla on lainsäädäntövaltaa. Ovatko nämä eri asia kuin paikallishallinto? Tässä tarvitaan kyllä selvennyksiä. Ja sitten kolmas asia – liittyy kohtiin 7 ja 11. Nämä symbolit, olen aivan samaa mieltä minun mielestäni, nämä symbolit ovat aivan keskeisiä kaikissa poliittisissa järjestelmissä ja ne, jotka kieltävät nämä, heillä on erikoinen käsitys poliittisesta vallasta. Käsittääkseni, mitä Eurooppaan nyt tulee, on tiettyjä symboleja, jotka eivät ole kovinkaan kansalaisten tietoisuudessa. Kansalaisten on ehkä joissain tapauksissa erottaa niitä toisistaan. Meidän pitää muistaa, että jäsenvaltiot ovat ensin linjalla poliittisessa todellisuudessa merkittävästi. Valtaa on kyllä siirretty Euroopalle tiedämme sen, mutta kun katsotaan eh, legitiimisyyttä, niin se on edelleen jäsenvaltiolla. En ole tästä aivan eh, varma, että tarkastellaanko tätä riittävän tiukasti nyt. Ja sitten täällä alueella edelleen ymmärrän, että tästä on vaikea esittää tarkistuksia, mutta tätä kannattaa miettiä nyt ehkäpä 98 prosenttia kansalaisista, heidän on vaikea käsittää tätä moninaisuutta, että he ovat kansalaisia sekä omassa jäsenvaltiossaan että EU:ssa. Ehkä tästä voisi laatia vielä oma-aloitemietinnön mietinnön tai tarkastella sitä, miten viestitetään kansalaisille, että he eivät ole ainoastaan oman maansa kansalaisia, vaan myös Euroopan kansalaisia ja mitä se tarkoittaa. Jos muistellaan Irlannin kansanäänestystä, ihmiset eivät ikään kuin käsittäneet, että he ovat kummankin kansalaisia. Tämä on hyvin vaikea kysymys ja minä palaan tähän vielä uudestaan. Euroopan poliittisen luokan tarpeet. Siinä pitää miettiä kansallista poliittista luokkaa ja sitten meitä itseämme. Ja kummankin pitäisi olla aktiivisessa roolissa, että voidaan tämä aukko täyttää. Meillä on tässä tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Minun mielestäni hallitusten välinen toiminta ei ole avuksi. Se vahvistaa kansallista politiikkaa etulinjassa ja ehkä heikentää eurooppalaista. Ja sitten lopuksi vielä, kun tässä puhutaan sidosryhmistä 11 kohdassa, käsittääkseni tämä on erittäin tärkeä kohta. Euroopan unioni on sinänsä sidosryhmä kansallisessa politiikassa jäsenvaltiossa. Ja e, tätä vastaan ollaan aika tiukasti, eivät ainoastaan euroepäilijät, vaan myös sellaiset ihmiset, jotka ovat hyvin tietoisia, he näkevät nämä kaksi erillisinä, mutta he eivät huomaa, että on vaikutus eri jäsenvaltiot vaikuttavat EU-hun ja EU-jäsenvaltioihin, ei e, välttämättä lakikysymyksissä, vaan poliittisesti. Eli Euroopan unionin on sidosryhmä. Siinä pitäisi tehdä vielä paljon nämä EUn toimielimet, mitä niiden pitäisi tehdä. Minä olen miettinyt tätä jo pitkään ja aika helposti, tai näin ainakin voisi olla paljon voimakkaampi EU läsnäolo jäsenvaltioissa, jotta katsotaan, että täytäntöön pannaan EUn lainsäädäntöä. Me tiedämme, että vaihtelua on jäsenvaltiosta toiseen siinä, miten EUn lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Tämä on epäjohdonmukaisuutta. Minun mielestäni tämä on merkittävä ongelma, johon ei puututa. Minulla on tämä ongelma omassa vaalipiirissäni Unkarissa ja ehkä teidänkin omassa vaalipiirissänne on näitä ongelmia. Joskus ne ovat samanlaisia. Ja sitten Andrewlle oikeastaan nämä me, tässä on tiettyä ironiaa, kun me puhumme eurooppalaisista toiminnoista, niin tässä on, nyt kun puhutaan kulttuuriidentiteetistä, niin ihmiset toimivat melko samalla tavoin. Sillä ei ole välttämättä poliittisia eh, seurauksia eikä poliittista tietoisuutta siitä. Meidän täytyy eh, kohdata sellainen todellisuus, että tällaista eurooppalaista henkeä ei välttämättä ole. Eh, toisaalta meillä on eurooppalainen tietoisuus. Varmasti kaikki katsovat Eurovision laulukilpailuja Siinähän se sitten kiteytyy. Kiitos. Grazie. Replica, non ci sono altri interventi. Onorevole Gurmai. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Edustaja Gurmai, jos haluatte puheenvuoron. Kiitoksia oikein paljon. Olen erittäin iloinen siitä, että näin monet kollegat jäävät paikalle ja kommentoivat ja e, toivat hyviä e, ehdotuksia. En halunnut avata tätä Pandoran boksia, mutta tieten, Pandoran lipasta, mutta tietenkin me tarvitsemme tämän tyyppistä keskustelua tässä valiokunnassa, joten olen erittäin kiitollinen teidän kommenteistanne. Ja kaikki ehdotukset, joita eh, teitte, olivat erittäin päteviä ja toivon, että voitte muotoilla ne tarkistuksiksi. Tiedän, että se ei ole kovinkaan helppoa tässä tapauksessa ja kollegamme Eero Schöpflin aivan oikein selvetti, että tämä ei ollut helppoa eikä ollut mitään mitenkään helppoa muotoilla tätä ja olen silti varma, että kaikki kommentit, jotka teitte, voivat rikastuttaa tätä lausuntoa ja lopun lopuksi Euroopan parlamentin kantaa tästä asiasta, koska meidän kaikkien täytyy olla tietoisia siitä, että tämä voisi olla meidän kantamme. Ja tietenkin, kun meillä on eri kulttuuritausta, niin meillä on erilainen lähestymistapa ja mitä tulee alueellisiin toimiin, niin ymmärrän, että meidän tulisi uudelleen harkita tätäkin kysymystä. Olen erittäin kiitollinen siitä, että täällä mainittiin seuraavat sukupolvet. Minä sanoin, että ketä kiinnostaa, jos me emme huomioi uusia sukupolvia ja kun meillä on suuri työttömyys Euroopassa, joka koskee viittä miljoonaa, niin on tärkeää korostaa tätä. Ja olen vakuutunut siitä, että koulut voisivat tehdä enemmän eurooppalaisen identiteetin puolesta, koska nuorten pitäisi todella ymmärtää, että he ovat osa Eurooppaa. Mm, Puhumme myös siitä, että onko meillä kansallinen vai eurooppalainen identiteetti. Uskon, että hallitukset ja johtavat johtavat henkilöt voisivat myöskin vahvistaa tätä, jos he puhuvat ikään kuin kahdesta hatusta, että nyt minä puhun kansallisena politiikkona, nyt puhun eurooppalaisena politiikkona, niin se sekoittaa kansalaisia ja kaikki, jotka valittavat siitä, että Bryssel tekee sitä ja tätä, niin et ymmärrä, että kansalliset poliitikotkin ovat osa tätä päätöksentekoa. Joten kyllä meidän johtajillammekin on vastuu. Ja olen myös samaa mieltä siitä, mitä tulee tähän kansalaisten äänestysoikeuteen. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy tarkastella asiaa pitkällä tähtäimellä. Ja tietenkin me kaikki uskomme, että Euroopan kansalaisaloite on hyvä väline, mutta me emme nyt oikein tiedä, mikä lopputulema tulee olemaan. Ja tietenkin tapasin parlamentin ja komission tiedotusryhmän ja he kysyivät, että mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita mutta emme me voi turhauttaa tämän enempää Euroopan kansalaisia ja siksi äh, suositin, että esitetään ihan selkeä kysymys neuvoston puheenjohtajalle, että mikä on nyt asian tila tässä kysymyksessä. Sitten eurooppalaisesta demoksesta meillä on eri lähestymistapa, mutta eurooppalaisesta identiteetistä, no voin uudelleen harkita tuota lausetta. Mitä muuta vielä? Niin. Ja sitten äänestyskäyttäytymisestä. Tietenkin se on erilaista kansallisissa ja Euroopan vaaleissa on jäsenvaltiot, joissa on äänestysvelvollisuus. Voitaisiin myös esittää kysymys, että olisiko tämä esimerkki, jota pitäisi noudattaa vai ei, mutta kansalaisten täytyy tuntea, että me teemme jotain heille, koska meillä on vielä talous, rahoitus ja yhteiskunnallinen kriisi, niin nyt he eivät ole kovinkaan kiinnostuneita käsittelemään näitäkin kysymyksiä. Mutta uskon voimakkaasti, että eurooppalainen kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet ovat erittäin tärkeitä, kun haluamme löytää uuden yhteyden eh, tavallisiin kansalaisiin. Joten toivon, että voitte lähettää minulle hyviä tarkistuksia. Ja mitä tulee tämän lausunnon kokoon, arvoisa Andrew, tein enemmän kuin mitä minun olisi pitänyt tehdä. Ja kuulin, että meillä pitäisi olla hyvä sisältö. Tietenkin voimme lyhentää tätä, mutta katsotaan sitten, että mikä tästä jää ulkopuolelle. Mutta olen mielelläni keskustelen kanssani siitä, että mikä osa tästä pitäisi jättää pois, mikä ei ole tarpeen. Joten kiitoksia kaikista näistä kommentteista ja odotan kovasti tarkistuksia ja haluaisin vain osoittaa, että otimme tämän työmme vakavasti. Päätin, me olisi ollut mahdollista, että teemme kaiken englanniksi ja sitten meillä olisi ollut enemmän aikaa, mutta minä halusin kaikki kieliversiot. Mm ja siksi olen erittäin kiitollinen sihteeristölle ja tiimillemme, että onnistuimme tässä. Kaikki saitte tämän omilla kielillänne tällä tavoin. Kunnioitamme toisiamme. Kaikki paljon riippuu meistä ja nyt toivotaan, että saamme aikaan hyvän lausunnon, jolle voin saada kaiken tämän fantastisen valiokunnan tuen. Kiitoksia. Allora, Kiitoksia ottaen huomioon, että vetoomusvaliokunta, jolle tämän lausunnon laadimme, äänestää 22. marraskuuta, niin meillä voisi olla tarkistusten jätemäärä aika 27. päivä lokakuuta kello 12. Ei mitään vastustusta. Ei mitään vastustusta. No sitten päätämme niin ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla joka on Messerschmittin mietin lausunto. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta. Tämä menettely on alkanut hiukan myöhässä, koska oikeusasianvaliokunta, joka äh, laatii mietinnön, halusi odottaa ensin komission lausuntoa. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Messerschmittille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um, yes, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin vahvistaa se, mitä juuri sanotti, sanoitte. Me odotimme komission lausuntoa ja koska meillä se nyt on. Uh, report as well as, uh, in the AFCO uh, opinion here. Tausta koko tälle aloitteelle on uh, unionin tuomioistuimelta ehdotus uh, itse uudistaa toimintaansa johtuen siitä, että työtaakka on kasvanut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 2000-2010 niin juttujen määrä on noussut 65 prosentilla, mikä on aika vastaavaa, mitä näemme kansallisissa ja muissakin tuomioistuimissa, Strasbourgissa, ihmisoikeustuomioistuimessa on vastaavanlainen kasvu työtaakassa. Strasbourgissa tämä on johtanut myös institutionaalisiin muutoksiin ja 14 tuomarin. Ja nyt me näemme tuom- Luxemburgissa ihan saman, että ää, tuomarit ovat tehneet neljä konkreettista ehdotusta siitä, millä tavalla parantaa tehokkuutta heidän työssään, samanaikaisesti varmistaen sen, että ne jutut, jotka päätyvät tuomioistuimeen, eivät viivästy. Meidän täytyy muistaa, että ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa on tiettyjä edellytyksiä reilulle oikeudenkäynnille, oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille – ja sille, miten nopeasti nämä asiat käsitellään. Joten ihan nopeasti käyn lävitse nämä neljä ehdotusta ja samoin minun ehdotukseni valiokunnalle näistä esityksistä. Ensinnäkin tuomioistuin ehdottaa, että perustettaisiin unionin tuomioistuimen varapresidentin virka. Ja niin, että tämä varapresidentti otettaisiin mukaan tuomioistuimen tehtäviin sillä tavalla, että presidentin velvollisuudet, jotka ovat juttujen määrän lisääntymisen myötä lisääntyneet, niin varapresidentti voisi olla mukana jakamassa taakkaa. Eli tässä varapresidentti voisi avustaa presidenttiä. Ja minusta tämä on ihan reilu muutos ja olenkin kirjannut tähän, että me kannattaisimme tätä uudistusehdotusta. Toinen muutos se ehdotus liittyy siihen, millä tavalla siellä toimitaan. Ensinnäkin siellä on 13, suuressa jaostossa on 13 tuomaria ja nyt ehdotetaan, että niiden määrä lisättäisiin 15 ottaen huomioon myös äh, sen, miten paljon työtä siellä on. Ja mielestäni tässä ei ole mitään ristiriitaa, eikä minulla ole mitään ongelmaa olla kannattamatta tätä uudistusta. Yksi, mikä on hieman ristiriitaisempi sitten, tai kiistanalaisempi ehdotus on se, että annettaisiin mahdollisuus äh, nimittää väliaikaisia tuomareita virkamiestuomioistuimeen. On ehdotettu, että jotkut niistä tuomareista, jotka ovat lopettaneet tuomarina olemisen, olisivat tällaisella eh, listalla. Ja että sitten eh, jos eh, varsinainen tuomari on lääketieteellisin perustein kolmen kuukauden ajan estynyt, niin silloin voitaisiin nimittää tällainen väliaikainen tuomari tältä listalta. Minusta tässä on nyt muutama ongelma. Ensinnäkin nämä tuomarit eh, voivat toimia varsinaiseen eh, tuomioistuimen työhön eikä niinkään hallinnollisiin tehtäviin, joita tuomarit hoitavat juttujensa välillä. Toisekseen tämä voisi johtaa myös eh, jonkinnäköiseen tällaisen toisen luokan tuomarijärjestelyyn tuomioistuimessa. Ja minusta se ei ole tuomareiden eduissa eikä tuomioistuimen eduissa, eikä tasapaino tuomareiden välillä parane tästä. Mutta se voisi myös johtaa ongelmiin, kun tulee kysymykseen se, millä tavalla arvioidaan esimerkiksi se, miltä tuntuu näistä osapuolista, jotka ovat saaneet tuomion, että kuka sitä on käsitellyt onko ollut kyseessä varsinainen tuomari vai tällainen väliaikainen tuomari. Tuntuuko näistä ihmisistä siltä, että he ovat saaneet saman arvoisen tuomion kuin että jos se olisi tullut varsinaiselta tuomarilta. Joten tässä minusta on ongelma. Ja sen vuoksi kysynkin teiltä, mitä mieltä te olette, kertokaa oma näkemyksenne. Minulla on tästä nyt hieman epäilyjä eh, sen suhteen, onko tämä nyt oikea tapa hoitaa asiaa. Joten eh, olisi avuksi, jos saisin jäseniltä tästä näkemyksiä. Neljäs ja viimeinen suuri muutosehdotus on se, se koskee yleistä tuomioistuinta, jossa ehdotetaan, että tuomarien lukumäärä nostettaisiin tämänpäiväisestä 27 tuomarista 12 tuomarilla 39 tuomariin. Ja vaihtoehtona on ehdotettu se, että perustettaisiin tällainen erityistuomioistuin. Meillähän on tänä päivänä yksi erityistuomioistuin, EU-virkamiestuomioistuin siis. Ja tässä ehdotetaan, että mikäli Euroopan parlamentti ja neuvosto lainsäädäntöprosessissaan hylkää mahdollisuuden lisätä tuomareiden lukumäärää yleisessä tuomioistuimessa, niin yksi keino hoitaa tätä nykyistä raskaampaa työtaakkaa olisi se, että olisi enemmän tällaisia erityistuomioistuinta. Ja tämä voisi koskea äh, esimerkiksi äh, teo, näitä äh, esimerkiksi tavaramerkkien rekisteröintiä. Ja tämä on kaikki, tämä ehdotus perustuu joustavuuteen, tehokkuuteen ja jos tässä nyt on nämä kaksi vaihtoehtoa, eli joko lisätään tuomareiden lukumäärää yleisessä tuomioistuimessa tai että on enemmän tällaisia erityistuomioistuimia, niin minulle paras keino saavuttaa parempaa tehokkuutta ja joustavuutta, varsinkin ottaen huomioon se, että juttujen määrä on kasvanut, niin minä pitäisin parempana, että nostetaan tuomareiden lukumäärää sen sijaan, että perustetaan useita tällaisia erityistuomioistuimia tai alituomioistuimia. Joten minun ehdokkuuteni, varsinkin nyt kun olen nähnyt komission lausunnon, on se, että lisäisimme tuomareiden lukumäärää 12, kuten tuomistoin on itse ehdottanut. Ja jos sitten ihan nopeasti kävisin lävitse tässä tämän komission ehdotuksen, joka on tähän liitetty, niin arvioni olisi se, että tämä ensimmäinen ehdotus liittyen varapresidentin virkaan, komission kanta on sama kuin minun kantani. Eli että me voisimme sitä tukea. Sitten mitä tulee tähän toiseen eli että lisättäisiin suuren jaoston tuomareita 13-15, eli kahdella, niin vaikuttaa siltä, että komissio on myös samaa mieltä siitä, että tämä lisäys on oikeudenmukainen tapa käsitellä kasvavaa työtaakkaa. Mitä sitten tulee näihin väliaikaisiin tuomareihin, niin komissio tuntuu olevan tämän tuomioistuimen ehdotuksen kannalla ja sen täytyy luonnollisesti näkyä myös meidän näkemyksessämme. Vaikkakaan minusta komissio ei tässä ota esiin yhtäkään niistä huolenaiheista, jotka me olemme ottaneet esiin, nimenomaan tämän liittyen siihen, että ehkä tällaisessa tulee sitten sellainen tunne, että on tällaisia kakkosluokan tuomareita. Minusta se on asia, joka on otettava esiin tavalla tai toisella, ei ainoastaan liittyen näihin sisäisiin asioihin ja tuomioistuimen sisäiseen työnjakoon, vaan eh, ottaen huomioon myös muiden osapuolten tunne, jotka joutuvat elämään sitten sen tuomion kanssa. Miltä heistä tuntuu, että jos yksi tai toinen eh, heidän asiansa käsittelevä tuomari onkin vain tällainen väliaikainen tuomari. Ja sitten tämä neljäs kysymys, jossa pitää valita, että lisäämmekö yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrää 12 jäsenellä vai otetaanko enemmän tämmöiset erityistuomioistuimet käyttöön. Niin komissio tässä painottaa myös tätä asioiden kiireellisyyttä ja joustavuutta ja kannattaa sen vuoksi sitä, että lisättäisiin tuomioistuimen tuomareiden määrää. Joten nämä neljä asiaa ovat täysin samanlinjaisia kuin tuomioistuimen omat ehdotukset. Sitten minä olen ottanut käyttööni mahdollisuuden esittää vielä viidennen tällaisen ehdotuksen. Mehän elämme aikoja, jossa me kaikki painotamme avoimuutta ja seurattavuutta myös äh, oikeudellisissa instituutioissa. Ja näemme, että esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimessa, joka äh, Euroopan unionin äh, perusoikeuskirjan jälkeen on hyvin paljon läheisempi myös EUlle sinällään, näemme, että hekin ovat noudattaneet tätä avoimuuden ja seurattavuuden linjaa, ja he käyttävät päätöksissään eriäviä mielipiteitä. Ja nyt on meidän aika käydä myös tämä vastaava keskustelu siitä, millä tavalla tuomioistuin, Euroopan tuomioistuin toimii. Minusta jo se mahdollisuus, että vähemmistö mielipiteen omaavilla tuomio, tuomareilla olisi mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä, olisi hyvin sen suuntaista, mitä perusoikeuksia Lissabonin sopimuksessakin määritellään. Ainakin tämä antaisi helpommin ihmisille mahdollisuuden ymmärtää tuomion seuraamukset. Se antaisi tuomareiden, enemmistö, tuomareiden enemmistölle mahdollisuuden tehdä tämän päätöksen. Ja sitten voitaisiin sitä kautta vähentää näitä epäilyjä, mitä muuten tuomiosta voisi syntyä. Me olemme nähneet, että tämä toimii hyvin. Toki tämä on ollut vapaaehtoisella pohjalla Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa, enkä minä näe mitään syytä, miksi meillä ei olisi EUn tuomioistuimessa vastaavanlaista mahdollisuutta avoimuuteen ja seurattavuuteen kansalaisille ja niille, jotka työskentelevät tuomioistuimessa ja sen ulkopuolelle. Eli siis että annetaan se siis sama mahdollisuus kuin Strasbourgin tuomioistuimessa. Joten avaan tästä nyt keskustelun. Luonnollisesti Tämän pitää olla sillä tasolla, että tuomarit itse voivat päättää jutuissansa, haluavatko, että voidaan käyttää tällaisia vähemmistön mielipiteitä, eriäviä mielipiteitä näissä päätöksissä. Mutta ainakin voisimme osoittaa, että olemme samoilla linjoilla avoimuuden suhteen, mitä tulee oikeudelliseen järjestelmään ja sen toimivuuteen. Joten kuten tiedätte, minä olen useaan kertaan lähettänyt teille sähköpostitse ehdotukseni ja kiitän niitä, jotka ovat äh, vastanneet ja äh, avoimesti halunneet keskustella näistä asioista ja odotankin tätä nyt keskustelua. Ja tämä eriävä ää, äh, mielipide on asia, jonka otin, lähetin sen myös tuomioistuimeen. Ja sieltä sain vastauksen, että heidän mielestään tämä on asia, joka poliitikkojen, meidän poliitikkojen on käsiteltävä, eivätkä he halua käydä tästä, antaa mitään tällaista julkista kantaa tästä tässä vaiheessa. Mutta toivon, että te tuotte omat ajatuksenne esiin tähän mietintöön. Lausuntoluonnokseni on siis tässä nyt edessänne ja odotan teidän ehdotuksenne. Kiitos. Bene, grazie onorevoli Kiitoksia edustaja Messerschmidt. Meillä on Gualtieri Duff ja Hefner puhuja listalla. Ja minäkin sanoin vielä jotain, koska olen ollut siellä paikallakin joskus. Edustaja Gualtieri. Grazie. Io, eh, io Kiitoksia. Minäkin kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä ja myöskin siitä, että hän on hyvin huomioinut sopimuksen hengen, koska tällaisia uudistuksia varten on yhteispäätösmenettely, niin se ei rajoita parlamentin toimintamahdollisuuksia laajentaa näitä tuomioistuimen ehdotuksia, vaan se antaa parlamentille myös mahdollisuuden tehdä omia ehdotuksia, joten arvostin kovasti tätä ja arvostin sitä, että esittelijä ajatteli myös, ettei se ainoastaan hyväksy, hylkää tai muuta tuomioistuimen ehdotuksia, vaan että hän muotoilui ihan omia parlamentin ehdotuksia. Käsittelen nyt eri järjestyksessä nämä eri kohdat. Ensinnäkin olen samaa mieltä näistä kahdesta ensimmäisestä ehdotuksesta, nimittäin tämä varapresidentin rooli ja se, että nostetaan suuren jaoston tuomarinen määrä 15. Nämä olivat erittäin hyviä ehdotuksia, niitä voi tukea, joten en keskity niihin. Sen sijaan olen hiukan hämmentynyt näistä kahdesta muista ehdotuksista jotka tehtiin, mitä tulee väliaikaisiin tuomareihin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa tästä. Hänen, hän oli hyvin ihmetteleväinen, koska minäkin olin sitä mieltä, että on vaikea verrata Euroopan unionin tuomioistuinta ja sen eri organismeja esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ne ovat kaksi eri e, elintä tässä. Me emme puhu mistään kansainvälisestä yleissopimuksesta, vaan oikeudellisesta järjestelmästä, Euroopan oikeusjärjestelmästä – ja kaikki analogiat, yhteleväisyydet, joita tässä on vedetty näiden kahden tuomioistuin välillä, niin mielestäni ne eivät ole kovinkaan soveliaita. Joten vaarana on se, että tuomareiden tuomareiden asema on erilainen ja kuitenkin kaikkien tuomareiden täytyisi olla samanarvoisia EU-tuomioistuimesta, joten olen myöskin hiukan hämmentynyt tästä ehdotuksesta väliaikaista tuomareista. Olen myös kyllä hiukan epäileväinen sen suhteen, että yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrä nostettaisiin 27-39. Ei siksi, etteikö olisi totta, että tuomioistuimella on todella suuri työtaakka, joka on vain kasvamaan päin. Mutta jos tilannetta katsoo tarkkaan, niin voi huomata, että tämä e, työtaakka keskittyy nimenomaan tiettyyn aihealueeseen e, nimittäin patentteihin, tavaramerkkien rekisteröintiin, kun olen sitä mieltä, että tähän ongelmaan voitaisiin vastata eri tavalla. Esimerkiksi hyödyntää jo olemassa olevaa mahdollisuutta perustaa erityistuomioistuimia tai laajentaa olemassa olevien erityistuomioistuimen tehtäviä. Meillähän on esimerkiksi jo virkamiestuomioistuin. Täytyy kuitenkin korostaa myös sitä, että nyt kun pian Kroatia liittyy Euroopan unioniin, tuomareiden määrä tulee nousemaan e, ihan luonnollisestikin, ei vain yhdellä, vaan kahdella, koska e, jos EUn jäsenvaltiot on 28, no kaksi tuomaria ei ole 12, mutta kyllä tämäkin pitää ottaa huomioon. Suurin vastustukseni sen suhteen, että perustettaisiin uusi tuomioistuin, tai suurin vastustus, jotta tuomioistuimen taholta tulee tätä vastaan, on se, että tuomioistuin haluaa pitää yllä roolinsa tästä toisesta instanssista, mutta kyllä tämäkin ongelma pystytään osittain ratkaisemaan, joten tässä minun kantani tuomioistuimen ehdotuksiin, mitä tulee esittelijän ehdotuksen vähemmistön mielipiteestä. Arvostan sitä, pidän sitä myös täysin legitiiminä, kuten hänkin sanoo, käytäntö, joka on olemassa joissakin tuomioistuimissa. Kuitenkin henkilökohtaisesti en ole kovinkaan innostunut tästä mahdollisuudesta, koska minä kannatan ennemminkin sellaista tuomioistuinmallia, jossa vältetään liikaa keskustelun politisointia, eh, samoin tuomioiden politisointia. Tämä on ikään kuin väistämätön seuraus tästä eh, käytännöstä, vaikka Siinäkin on hyvät puolensa tietenkin, että mainitaan mielipite. Arvostan siis kovasti tämän ehdotuksen henkeä, mutta olen sisällöstä hiukan eri mieltä. Ja lisäksi, en tiedä, nyt kun on hyvä vai mahdollisuus parlamenttina ottaa kantaa tuomioistuimen ehdotuksiin, niin voisimme vielä pohtia Euroopan oikeuden rikosoikeudellista ulottuvuutta, joka laajentuu. Meillä on niin kutsuttuja ikään kuin syyttäjän virastoja, Olaf, Eurojust ja myöskin tämän rikosoikeuden rajat ylittävä vaikutus, mutta se ei kuitenkaan näy vielä kunnolla tuomioistuimessa. Tämäkin on asia, josta voisimme keskustella. Edustaja Duff. Yes, this is a very... Niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Olen kiitollinen edustaja Messerschmittille hänen luonnoksestaan, lausuntoluonnoksestaan meidän täytyy tunnustaa se, että tuomioistuimella on edessään valtava nousu työmäärässä. Varsinkin koska sinne tulevat kaikki ne tekijä- ja teollisoikeuskysymykset. Ja yhteisön oikeus laajenee myöskin sisä- ja oikeuskysymyksiin, niin kuin tässä jo sanottiinkin mutta myös siitä syystä, että ihmisoikeuskysymykset laajentuvat mukaan ihmisoikeustuomioistuimen myötä. Niinpä meidän täytyy olla aivan varmoja siitä, että meillä on sellainen tuomioistuin, joka on modernisoitu ja virtaviivaistettu. Se pystyy tarjoamaan hyvän laatuista oikeuden, oikeuskäytäntöä ja parlamentilta olisi rohkeata, jos se kieltäytyisi hyväksymästä nämä ehdotukset, joita tuomioistuin on antanut, varsinkin kun niitä tuetaan komissiossa tietenkin. Nämä budjettikysymykset tulevat erikseen, mutta esiin tulee myös eurooppalain kustannukset, jotka liittyvät myös demokratiaan. Ja mitä tulee sitten väliaikaisiin tuomareihin, minä olen aivan yhtä huolestunut, koska he ovat väliaikaisia, heihin suhtaudutaan vähempinä ja yleensä ollaan tiettyä mieltä tuomarin laadusta. Kaikissa tuomioistuimissa on eri kaliberisia tuomareita niin sanotusti ja väliaikaiset eh, tuomarit eh, virkamieskysymyksissä. Eh, he olisivat entisiä tuomioistuimen jäseniä. Tämä ehkä riittävästi takaa heidän lisäarvonsa. Mitä tulee sitten ylimääräisiin tuomareihin väliaikaisiin. Meillä pitäisi siinä olla jonkinnäköinen nimitysmenettely. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys. Komissio ehdotti kahta vaihtoehtoa tässä. Ja minun oma vaistoni sanoisi, että toinen näistä komission ehdotuksista Mm, joka alkaa kohdassa 49, olisi parempi. Siellä siis tarvitaan sellainen nimitysjärjestelmä, joka sallisi sen, että tuomarit, joilla on erityispätevyys ja kokemusta – tietyllä alalla heidät äh, poimittaisiin mukaan. Ja sitten tämä toinen rajoite liittyy siihen, että yhdelläkään jäsenvaltiolla ei ole enempää kuin kaksi tuomaria. Minun mielestäni tämä on järkevää ja minun mielestäni komission ehdotukset äh, virkakierrosta. Se on toteutettavissa, mutta jos me olemme tästä samaa mieltä, meidän pitäisi tämä sanoa myös lausunnossa. Ja sitten poikkeavat, eriävät mielipiteet, mielenkiintoinen kysymys. Luxemburgin järjestelmässä on tietty dialektiikka tuomioistuimen päätöksen ja ja sitten eriävän mielipiteen osalta tähän tulee tiettyä keskustelua sen avoimuutta. Ja tällä tavoin päädytään konsensus mielipiteeseen lopulta. Käsittääkseni eriävä mielipide ei välttämättä haittaisi Luxemburgin tuomioistuimen rauhaa. Minun mielestäni on erittäin mielenkiintoista tämä tasapaino, mutta meidän ei pitäisi tällä alueella lainkaan mennä. Ultimo intervento richiesto, no no, no. Viimeinen puheenvuoropyyntö, ei viimeinen, koska meillä on Hefner ja sitten Rangel Hefner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitoksia Messerschmidt tästä erittäin hyvästä ehdotuksesta. Minä yritän puhua lyhyesti, en ottaa liian pitkään kantaa. Meillähän tulee olemaan mahdollisuus vielä keskustella tästä uudelleen. Ensinnäkin tuen tätä ehdotusta, jota tekin tuette, nimittäin että luodaan varapresidentin tehtävä ja myöskin tätä tuomareiden määrän nostamista suuressa jaostossa 13-15. Se on varmaan ihan kiistatonta. Mitä tulee vähemmistöääniin, olen teidän kannallanne. Minun mielestäni se on hyvä ehdotus. Näen asia samoin kuin Roberto Gualtieri, että on järkevää käyttää tätä parlamentin oikeutta tehdä omia ehdotuksia. Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja jos viisaasti sitä käsitellään, niin se ei tule vaikuttamaan tuomioistuimen arvokkuuteen eikä myöskään äm, oikeuskäytännön johdonmukaisuuteen. Meillä on kuitenkin ihan selkeitä tuomioita. Eihän tässä ole kyse pelkästään avoimuudesta, vaan hyvin usein eriävät mielipiteet korkeimmissa tuomioistuimissa ovat vaikuttaneet huomattavasti oikeuden kehittämiseen tulevaisuudessa. Eriävän mielipiteen ei välttämättä tarvitse olla vain ähm, noin vain lausuttu mielipide, vaan ihan perusteltu kanta, joka sitten tulee mukaan äh, oikeuskäytäntöön. Ja tällaisilla eriävillä mielipiteillä on ollut menneisyydessä myönteistä vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Minun mielestäni se on järkevä väline, eikä tässä tarvitse pelätä tuomioistuimen arvon rapautumista tai oikeuskäytännön johdonmukaisuuden huononemista. Minä kuitenkin perustelisin tämän asian hiukan eri tavoin, koska tässä on kyse koko valiokunnan lausunnosta, jota äh, haluamme koko valiokunnan tuen. Ja perusteluissa ehkä näkyy vähän liikaa teidän omaa mielipiteenne, mikä ei ole huono asia, mutta äh, esimerkiksi kun on kyse laitatte sinne, että esimerkiksi kun on kyse syrjinnästä, minä ehdottaisin, että jätätte tällaiset esimerkit pois, koska muuten ryhdymme riitelemään näistä asioista valiokunnassa. En laittaisi sinne mitään esimerkkejä, mutta ajatus on ihan hyvä. Ja sitten mitä tulee tuomareiden määrän lisäämiseen tai sitä, että perustetaan erillistuomioistuimia, niin tässä minun on avoimesti sanottava, että en ole vielä tehnyt mitään päätöstä, siksi en voi ottaa nyt kantaa pyytäisin, että puheenjohtaja ehkä omasta tuomarin kokemuksestaan voisi ottaa kantaa tähän asiaan. Ja sitten viimeinen kysymys Morten Messersmithille tästä jo äh, Andrew Duffkin puhui, nimittäin miksi et ottaa kantaa tähän nimitysasiaan? Grazie, onorevoli. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Rangel. Grazie, Presidente. Uh, I will try to be very, very brief. Olen eh, mahdollisimman eh, lyhykäinen. Kiitän Mortenia hänen lausuntoluonnoksestaan, joka on mielestäni hyvin kattava ja hyvä. Minulla on mielipide oikeastaan kaikista asioista, mitä me olemme täällä puhuneet, mutta rajoittaudun kahteen asiaan. Yksi on tuomioistuimen laajentaminen. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että laajennamme tuomareiden määrää, mutta olisi hyvä, että tämä ylin ei olisi liian suuri. Jos me haluamme erityistuomioistuimia, jotka hoittavat näitä kanteita, joita tulee joukoittain sisään, niin ihan hyvä. Mutta että tämä mutta että unionin tuomioistuin pysyisi pienempänä. Toinen kysymys. Tuen täysin ajatusta siitä, että olisi eriäviä mielipiteitä ja että julkaistaisiin perustelut, yksi, kunkin tuomarin perustelut, ainakin niiden tuomareiden, jotka haluavat paljastaa perustelunsa. Me puhumme aina demokratiasta ja legitiimiydestä Euroopan unionissa. Yksi ongelma meidän kansallisissa valtioissamme on oikeudellisten toimivaltuuksien oikeutus ja ei joka paikassa, mutta monelta osin. Meidän yhteiskuntiemme oikeuslaitosten asema on hyvin tärkeä joka puolella unionia. Kaikki mitä me voimme tehdä vahvistaaksemme legitiimiyttä ja demokraattista päätöksentekoa, tekoa tuomioistuimessa on hyvä. Joten tuen täysin. Ei ainoastaan näistä syistä, vaan myös näistä syistä liittyen demokraattiseen legitimiyteen. Kun on kysymys avoimuudesta, perusteluista, syistä, argumenteista, silloin tämä päätös on helpommin hyväksytty hyväksyttävissä laajemmin. Meidän ei tule liioin unohtaa, että eurooppalaisessa oikeudellisessa järjestelmässä siihen vaikuttaa myös tapauskohtainen lainsäädäntö, joten tuomioistuimen legitiimisyys on sitä tärkeämpi tällaisessa järjestelmässä. Eurooppalainen lainsäädäntö sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja että Euroopan unionin tuomioistuimessa on tapauslaki enemmän kuin siviililainsäädäntöjärjestelmä. Sen vuoksi meidän on parannettava legitiimiyttä. Ja sen vuoksi tällainen mahdollisuus eriävään lausuntoon vahvistaa demokraattista legitiimiyttä oikeusistuimissa. Ecco, prima di... Mm, no niin, ennen kuin annan puheenvuoron kollega Messerschmittille, haluan minäkin kertoa kantani Eh, tästä kysymyksestä varapresidentistä, ei epäilystäkään. Eh, jos on hyvä, jos on varapresidentti, hän voi korvata presidentin. ei se on ihan normaalia. Sitten näistä, näistä tuomareista, väliaikaisista tuomareista, minä en nyt näe sitä Eh, sellaisena, että eh, tuomioistuimen arvovalta siitä kärsisi. Täytyy päättää, että kuka eh, heidät nimittää, se on tärkeää, mutta monissa tuomioistuimissa, Italiassa ainakin on niin, voidaan käyttää tuomareita, joita ei ole alun perin nimitetty. On tärkeää, että heidät valitaan oikealla tavalla. Yksi perusongelmista oikeuslaitoksista kaikissa Euroopan unionin maissa on oikeuslaitosten hitaus. Oikea tuomio, joka tulee liian myöhään, on joka tapauksessa epäoikeudenmukainen. Ja siksipä vaakakuppiin täytyy laittaa se, mitä maksamme ähm, äh, toisella puolella on nopeus ja toisella puolella ähm, tämä arvovalta, jos me voimme saada aikaan tuomioita nopeammin, niin se on tärkeä asia. Minä en myöskään vastusta näitä väliaikaisia tuomareita, mutta haluaisin tietää, millaisia takeita asetetaan heidän pätevyydestään ja ammattitaidostaan. Sitten kerron oman mielipiteeni näistä eriävistä mielipiteistä, koska Tietenkin tässä on kyse etujen tasapainosta. Toisaalta on totta, että eriävät mielipiteet eh, lisäävät kulttuurista keskustelua, mutta minun mielestäni tämä on heikko argumentti, koska mm, tuomari, jolla on eriävä mielipide, voi kirjoittaa lehtiin, voi osallistua keskusteluun, joten hän voi herättää tällaista keskustelua joka tapauksessa. Eriävä mielipide on tärkeä silloin, kun siihen liittyy vastuuta. Äh, esimerkiksi rikosoikeudellista joissain valtioissa. Esimerkiksi jos joku on sanonut äh, jotain äh, ja hänellä on eriävä mielipide enemmistöstä ja enemmistön mielipide johtuu ehkä pahimmassa tapauksessa korruptiosta, niin silloin siinä on merkitystä. Mutta minä henkilökohtaisesti kannatan tuomareiden anonyymiutta. Eli oikeus kysymyksissä oikeudellinen elin puuttuu asiaan, ei yksittäinen tuomari. Nykypäivänä oikeuskäytäntö on henkilöistymässä. Se on Italiassa erityisen vaarallinen ilmiö ja se vaikuttaa syyttäjälaitoksen ja tuomareiden riippumattomuuteen. Heidän riippumattomuutensa vaarantuu, kun nostetaan heidät nostetaan esiin tiedotusvälineissä, erilaisissa poliittisissa elimissä ja niin poispäin. Joten mielestäni olisi tärkeää, että että tuomari on varma siitä, että hän voi päättää täysin riippumattomasti. Ja siksi tuomioistuimella täytyy olla tietty arvovalta. Näin Italiassa erityisesti mitä tulee syyttäjälaitoksiin, niin tässä on vaara esimerkiksi Rooman syyttäjälaitoksen täytyisi toimia, eikä joku yksittäinen syyttäjä. On siinä aina mahdollisuus, että yksi on parempi kuin toinen, yksi on vasemmistolainen ja toinen oikeistolainen. Ei, syyttäjän laitoksen on toimittava. jos sitten sanotaan, että portugalilainen tuomari sanoi näin ja itävaltainen tuomari sanoi noin, niin se ei auta takaamaan yksittäisten tuomareiden itsenäisyyttä tai antamaan lisää arvovaltaa tuomioistuimelle, toisin kuin kollegat. Mutta minusta vaikutti siltä, että Gualtieri oli kanssani samaa mieltä. Tämä tietenkin riippuu myös oikeusjärjestelmästä. On sellaisia oikeusjärjestelmiä, joissa eriävä mielipide on perinne. Sitten on sellaisia, joissa se ei sitä ole. Minä kannatan sitä, että tämä vaaka, jossa nämä argumentit ovat, kallistuisi enemmän sille puolelle, että e, ei mitenkään voida puuttua tuomareiden itsenäisyyteen, joka sitten voisi vaikuttaa tuomioon. Mutta nyt pyytäisin, että kollega Gurmai, anteeksi, ei siis kollega Messerschmidt e, reagoisi näihin kommentteihin. Thank you, Chair, and thank you to all. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille näistä rakentavista kommenteista. Valtieri, suurimmasta osasta ehdotuksistahan me olemme samaa mieltä, vaikkakin te haluaisitte enemmän tämmöistä erikoistuomioistuinjärjestelmää. Ymmärrän teidän perustelunne, mutta minun huolenaiheeni on se, että se ei auta purkamaan tätä työtaakkaa tuomioistuimissa sen vuoksi, että kestää niin kauan saada perustettua nämä uudet erityistuomioistuimet ja se voi mennä kolme neljä vuotta vasta ennen kuin ne ryhtyvät purkamaan tätä kuormitusta. Ja kuormitus on nyt paikalla ja, ja sitä on nyt lähdettävä purkamaan. En tiedä. Ehkä oli se ajatus, hyvä, että avaamme mahdollisuuden tälle tulevaisuudessa, mutta että meidän täytyy löytää muut toimenpiteet purkaa tämä tilanne nyt. Mutta olen avoin katsomaan tätä. Ja nämä toiset ehdotukset myös luonnollisesti katson, miten ne voidaan saada mukaan. Mitä tulee sitten näihin eriäviin lausuntoihin tai mielipiteisiin, niin en, halua, en, en kuule täyttä vetoa, vaan olette vain ehkä hieman vasta hankainen. Ja toki on ero siinä, millä tavalla Euroopan tuomioistuin toimii ja ihmisoikeustuomioistuin toimii. Toki direktiivit ovat erilaisia, asiat ovat erilaisia. eu tuomioistuin on paljon äh, laajempi kuin Strasbourgin. Mutta kuitenkin uskoisin, että monet tapauksista, joita käsitellään vaikkapa työmarkkinoihin tai syrjintään, niin nämä ovat sellaisia asioita, joita käsitellään molemmissa tuomioistuimissa, vaikka sitä ei ehkä pitäisi mainita. Mutta minulle poliitikkona ja juristina – Tämä antaa paljon paremman kuvan siitä, mikä on tuomioistuimen tavoite, mikäli ne voivat äh, yksityiskohtaisesti selvittää äh, ja selittää ja perustella, mikäli tuomarit ovat olleet erimielisiä keskusteluissaan. Kaikki tietävät, että toki tuomarit ja poliitikot äh, ja muutkin ihmiset, kaikki muutkin ihmiset ovat välillä eri mieltä teknisistä asioista, kun ne käsittelevät asioita. Ja tänä päivänä on paljon tuomioita, jotka ovat kompromisseja, jolloin ei ole täysin selvää, mitä eh, tästä tuomiosta voidaan sitten oikein tulkita ja millä tavalla jäsenvaltioiden tulisi sitten eh, toimeenpanna ne päätökset. Olisi paljon selkeämpää, mikäli tämä vähemmistö, eriävä mielipide, yksi tai kaksi tuomaria voisi sanoa, että että he olivat tätä mieltä ja enemmistö oli toista mieltä. Ja silloin se on selvää kaikille osapuolille. He saavat hyvin selkeästi tietää, mikä tuomioistuimen kanta oli. Tällä tavalla se toimii Strasbourgissa. Ja sen jälkeen hän tilanne on selkeytynyt huomattavasti siitä, ihmisten ymmärtämys siitä, mikä tuomioistuimen tavoite ja tarkoitus on. Olisin voinut viitata moniin jäsenvaltioihin, mutta tiedän, että Italialla ei ole tätä välinettä, mutta hyvin monilla muilla jäsenvaltioilla on. Ja minusta on tärkeää painottaa, kuten minäkin ehdotuksessani teen, että tämä ei ole asia, mitä erityisesti vaadin, että tuomarit käyttäisivät, vaan että toivoisin vain, että heille annettaisiin mahdollisuus tähän. Mutta kuten sanoin, että te kuitenkaan täysin ole vastaan tätä ajatusta, joten voimme käydä keskustelua aiheesta. Sitten äh, edustaja Duff. On ehkä totta, että äh, se, että parlamentti äh, ei hyväksyisi neuvoston ja tuomioistuin, komission ja tuomioistuimen tekemiä ehdotuksia, on, se olisi aika rohkeata. Mutta meidän täytyy välillä miettiä hieman, myös sitäkin, mihinkä tuomioistuimen ajatukset johtavat. Eikä meidän tarvitse välttämättä tai kääntämättä toisinpäin. Me voimme hyväksyä tuomioistuimen ehdotukset, mutta samanaikaisesti tuoda esiin huolenaiheemme siihen, mihinkä ne voivat johtaa, ajatellen esimerkiksi näiden väliaikaisten tuomareiden käyttöä. Tämän sanottuani ja painotettua niin sitä, mikä minun mielestäni on perustamissopimusten henki liittyen avoimuuteen ja seurattavuuteen, niin olen hieman hämmästynyt siitä, että edustaja Duff hylkää ajatuksen näistä eriävistä lausunnoista. Minusta on hyvin, on hyvin yleistä, että tuomari, sto, tuomarit ovat eri mieltä julkisasiamiehen kanssa, mutta eihän julkisasiamiehellä ole mitään päätäntävaltaa, niin kuin tuomareilla on. Ja, ja voi olla hyvin helposti niin, että on vähemmistö tuomareista, jotka ovat sellaista mieltä, mitä julkisasiamies ei ole ollut, vaikkakin julkisasiamies ja tuomarit, tuomareiden enemmistökin ovat eri mieltä. Ja voi olla myös tilanteita, joissa tuomari päät, tuomarit enemmistö päättää mennä julkisasiamiehen neuvojen mukaan. Ja sitten on muutama muu vähemmistötuomari, jolla on ihan oma näkemys asiasta ja heillä ei ole mitään mahdollista tulla kuulluksi. Ja ajatellen avoimuutta ja seurattavuutta, siis se on paha asia. Mutta myös kompromissit, jossa vähemmistön ja enemmistön täytyy löytää jonkinnäköinen keino saavuttaa konsensus, ja sekin on mielestäni paha asia enemmistölle koska enemmistöhän päättää, niin tuomioistuimessa tuomio valtaa jaetaan. Siksi olin hyvin iloinen, kun kuulin tätä vahvaa tukea herra Hefneriltä. Ja mitä tulee siihen, millä tavalla tuomarit nimitetään, niin hyvä. E, pyrin ottamaan tämän jollain tavalla esiin. Muutkin mainitsivat tämän. Ja me kommentoimme tätä menettelyä niin, että ainakin voimme varmistaa sen, että tietyt periaatteet tulevat esiin, kuten puheenjohtajakin tässä otti esiin. Ja tämä koskee ennen kaikkea näitä väliaikaisia tuomareita. Otan tämän esiin. Kiitokset äh, edustaja Rangelia hänen ystävistä sanoistaan. Ymmärrän tämän avoimuuden tarpeen ja sen, että, äh, että, te puhutte tästä tapaus äh, mutta että pitäisi olla mahdollisuus tuomareille olla tuoda selkeästi esiin näkemyksensä siitä, mikä heidän mielipiteensä mahdollisesti on. Ja sitten vielä ihan lopuksi vastauksena puheenjohtajalle. Ymmärrän sen kannan, että toimielimen itsessään pitää puhua. Ja että siksi jäsenten pitäisi olla samaa mieltä. Toisaalta on selvä, että tällaisessa tapausjärjestelmässä, joka meillä on Euroopan tuomioistuimessa, niin monet asiat ovat hyvin arkaluontoisia. Ja sen vuoksi olisi ihan minusta reilua, että oltaisiin täysin avoimia niistä keskusteluista, jotka ovat johtaneet tietynlaiseen mielipiteeseen. Koska eihän ole niin, että anonyymiys takaa täyden riippumattomuuden. Tuomioistuimen jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden taholta, enkä minä näe anonyymiyttä jonkinnäköisenä tällaisena perusteluna sille, että ei olisi eriävää lausuntoja, että sitä kautta voitaisiin taata riippumattomuus. Meidän täytyy voida tukea, äh, uskoa siihen, että, että tuomarit äh, voivat äh, puolustaa toimielintä, mutta myös omaa tapaansa tulkita lakia. Minusta me emme voi hyväksyä sitä, että tuomarit, jotka sanovat viimeisen sanansa siitä, millä tavalla yhteisön lainsäädäntöä toimeenpannaan tai, tai tulkitaan, että heidän pitäisi piiloutua anonyymiyden taakse. Minusta on ihan reilua vain vaatia, että tuomarit, joilla on niin suuri rooli, ja ihan oikeutetusti heillä on suuri rooli, niin että, että mm, kansalaisilla olisi myös mahdollisuus äh, nähdä, mitä ajatuksia ja keskusteluita on käyty ennen tuomion antamista. Eikä tämä minun mielestäni äh, mitenkään heikennä äh, näitä toimielimiä, jäsenvaltioita, enkä minä näe, että se mitenkään heikentäisi tai olisi pahaksi Euroopan tuomioistuimille. Päinvastoin jos me annamme tälle vähemmän oikeutusta ja, ja avoimuutta, niin se heikentää sen asemaa. Joten kansainvälisessä tuomioistumissa on jo käytössä eriävät mielipiteet. Ja käsittääkseni nämä kansainväliset sopimukset menevät Euroopan tuomioistuimen päätösten ylitse. Minusta on hieman tylsää, että me emme voi antaa samanlaisia takeita tuomioistuimen taholta kuin mitä esimerkiksi Strasbourgissa voidaan antaa. Mutta olen kuunnellut teidän puheenvuoronne ja pyritän ottamaan asiat mukaan minun lausuntooni ja toivon mukaan jatkamme vielä tätä keskustelua. Kiitos. Grazie, onorevole Per... Kiitoksia edustaja Messerschmidt tekemästäne työstä ja antamastanne vastauksista. Ja no niin, meidän täytyy nyt sitten määritellä tarkistusten jätön määräaika. Ja sanoisin, että se voisi olla 27. lokakuuta niinkö? 22. marraskuuta äänestetään, joten ja jätön määräaika voi olla 27. lokakuuta. Hyvä. Istunto on päättynyt. Täytyy vain muistuttaa siitä, että seuraava kokous on maanantaina 24. lokakuuta äh, kello 19 äh, kello 20.30. Se on ylimääräinen kokous Strasbourgissa ja seuraava Varsinainen kokous on 21. marraskuuta kello 15-18.30 ja 22. marraskuuta kello 9-12.30 täällä Brysselissä. Kiitoksia, istunto on päättynyt.